koska hän tulee vastaamaan kohdasta viisi. Ja ministeri on sairaana, toivotan ministerille eh, eh, sitä, että hän toipuu pian. Sitten toinen asia. Tiistaina 12. kello 16 meillä on muutos esityslistassa. Nimittäin herra Tanaka, joka on kansainvälisen energiaviraston pääjohtaja, tulee käymään täällä. Tämä johtaa siihen, että tulee hiukan siirtoja. Olen iloinen siitä, että ne ovat paikalla, jotka ovat sitten paikalla, mutta pyydän ilmoittamaan kollegoille. Sihteeristö tehnyt tämän jo sähköpostitse, joten kollegat, jotka ovat paikalla, ovat kuitenkin perillä siitä, että tällainen muutos on. Sitten sen jälkeen tuli sitten 18 kohtana oma kohtansa. Äh, ja sitten vihreä kirja, äh, FP8, joka on kohta kahdeksan siirretään myös keskiviikolle. ei käännöstysten jälkeen välittömästi. Jos tämä saadaan aikaisemmin hoidettua, niin se tulee muuttumaan siis, siis kello 11 tiistaina. Sitten politiikka-osasto on jäsenyt työryhmän, joka käsittelee talous- ja tiedepolitiikkaa, avaruustutkimusta, joka tukee – eurooppalaista politiikkaa. Tämä on keskiviikkona iltapäivällä, kaikki varmaan tietävät sen. Me varmaan nyt olemme nyt vastuussa myöskin avaruuspolitiikassa. olisi hyvä, jos jollakulla olisi aikaa käydä katsomassa, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten kaksi sihteeristön jäsentä, jotka ovat olleet täällä jo pitkään, ovat nyt tässä, mutta hekään eivät näytä olevan nyt paikalla. eivät siis. No niin, no niin. Nyt tulen niin, voin vielä sitten sanoa, että pöytäkirjat ovat saatavilla, jos onko teillä niihin kommentteja. Ei näytä olevan, joten nekin on sitten hyväksytty. Ja nyt tulemme kohtaan neljä. Voin antaa, voin vielä kerran toivottaa herra Kovacin tervetulleeksi. Tänään vielä puhumme Unkarin puheenjohtajakaudesta, joka toteutui vilkkaana aikana ja joka oli hyvin tärkeä ja esitystä tuli monia asioita, joita oli suunniteltu. Ja, ja moni asia saatiin muutenkin hoidettua myöskin loppuun tällä yhteisessä valiokuntamme kanssa. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Voitte esittää lyhyen alustavan puheenvuoron. Thank you very much, uh, Mr. Kiitos puheenjohtaja. On hyvä olla täällä jälleen. Aivan aluksi haluaisin ilmaista Kyproksen hallitukselle osanottoni hirvittävästä tragediasta, jonka se, sillä on tapahtunut, joka liittyy räjähdykseen, joka maksoi erinäisiä ihmishenkiä ja tuhosi huomattavan osan jäsenvaltion energiainfrastruktuurista, joten todella syvällinen osanottoni. Toiseksi on kunnia olla täällä. Tänään meillä oli tilaisuus vastaanottaa valtuuskuntani viime marraskuussa, kun toisvaliokunta oli käymässä Unkarissa, kun valmistauduttiin Unkarin puheenjohtajakauteen viime marraskuussa. Ja siitä tuli huomattavasti jännittävämpi kuin silloin odotimme. Ja jos sallitte, haluaisin käyttää tilaisuutta kertoakseni teille kuuden kuukauden aikakaudesta, ja saavutuksista, joita, jotka meistä olivat hyvin tärkeitä, joiden tulevaa energiapolitiikkaa Euroopan unionissa. Jos sallitte, vaihdan ja kieleksi nyt Unkarin. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät edustajat, Minulla on ilo, että voin jälleen olla täällä tänään ja voin puheenjohtajakauden päätteeksi kertoa teille tärkeimmistä saavutuksista energiakysymysten alueella. Tammikuun alussa Unkari otti puheenjohtajakauden kuukauden, kuuden kuukauden jaksoksi tämän hyvin vastuullisen tehtävän. Haluaisin jälleen kerran kiittää tässä yhteydessä Belgiaa ja puheenjohtajaa puheenjohtajavaltioina yhteistyöstä, joka oli jatkuvaa ja katkotonta. Jokainen näistä kolmesta puheenjohtajakaudesta päättyi menestyksekkäästi. Unkarin puheenjohtajakauden aikana tehtiin ratkaisuja ja keskusteltiin strategista kysymystä, jotka antavat suuntaa Euroopan energiapolitiikalle pitkäksi aikaa, vuosikymmeneksi. Euroopan energiapolitiikan perustana on integroitu ja tehokkaasti toimiva sisäinen energiamark- energiamarkkinat, jossa katsotaan ennen kaikkea, miten tarvitsee kehittää infrastruktuureja, miten tarvitsee kehittää markkinamekanismeja ja myöskin muutosten seurattavuuden kehittämistä. Samoin myöskin katsoa, miten voidaan rahoittaa infrastruktuurin kehittämistä asianmukaisilla menetelmillä. Markkinaolosuhteissa keskipitkällä tähtäyksellä ei vielä ole tapahtunut liikkeitä, jotka vaikuttavat energiahuollon varmuuteen. Ja näihin tulee vaikuttamaan siis tämä 2014 vuoden jälkeen koskevaa, koskevaa jaksoa koskeva rahoitusnäkymät, mutta kuitenkin on saatu aikaan huomattavia askelia yhtenäisen ja tehokkaan yhteisen energiapolitiikan alueella. Unkarin otti puheenjohtajavaltion tavoitteekseen sen, että sen aikaan tehokas, kilpailukykyinen, voimakas kilpailukykyinen Eurooppa, uskomme, että näiden tavoitteiden saavuttamisessa eh, energiapolitiikalla on ollut avainrooli ja sillä tulee olemaan se myös tulevaisuudessa. Hyvät naiset ja herrat, sallikaa, että nyt lyhyesti vedän yhteen Unkarin puheenjohtajakauden aikana syntyneitä tärkeimpiä saavutuksia energia-asioissa ja tärkeimpiä tapahtumia. Niin kuin tekin tiedätte, energiapolitiikan kysymyksien aikana Unkari ehdotan kiinnitti erityisesti huomiota energiapolitiikan kysymyksiin. Pidin hyvin tärkeänä sitä, että keskusteltiin asiakirjoista, jotka tulevat vuosikymmeniksi määrittämään unionin energiapolitiikan tulevaisuuden, mahdolliset suunnat ja myöskin ne välineet, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen. Minusta puheenjohtajakautemme aikana prioriteettina käsitelty, käsitelty energiakysymykset ovat olleet on, saat, on käsitelty niin, että syntyi kaikkien kannalta rauhoittavia ja hyväksyttäviä unionin tason kompromisseja. On väist, ehdoton edellytys sille se, että asetetut unionin tason tavoitteet, näin esimerkiksi 2020 strategiassakin vahvistettu energia- ilmasto 2020-2020 tavoite tullaan saavuttamaan. Unkarin puheenjohtajan aikana oli tärkeä neljäs huhti, helmikuuta 2011 pidetty neuvoston kokous, jossa käsitin energiakysymyksiä ja innovaation kysymyksiä. Siellä ensimmäisen kerran unionin historiassa korkealtasolla käsiteltiin energiakysymyksiä ja pyrittiin antamaan suuntaa tulevalle työlle. Neuvostossa valtion ja hallitusten päämiehet vahvistivat erityisen tärkeitä energiapoliittisia tavoitteita, määrittivät määräaikoja ja tällä tavoin osoitettiin suuntaa meidän puheenjohtajakaudellemme samoin kuin tuleville vuosikymmenille. Näistä tavoitteista näisen tärkeää, näistä tavoitteista sen tärkeää oli se, että Unkarin puheenjohtajakauden aikana syntyi johdonmukaisia neuvoston johtopäätöksiä, jotka liittyvät niihin infrastruktuuriprioriteetteihin, jotka koskevat 2020 asti kestävää energiastrategiaa. Tässä hyväksyttiin myöskin johtopäätöksiä, jotka ovat olleet sellaisia, että ne ovat pystyneet määrittelemään lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäyksen tavoitteita EUn energiastrategiassa ajanjaksolla vuodesta 2011 vuoteen 2020 ottaen erityisesti huomioon yhtenäiset sisämarkkinat, energiatehokkuuden, infrastruktuurin, äh, vähäis, sellaisten teknologioiden kehittämisen, jotka ovat vähän, vähän hiilidioksidia päästäviä, ja samoin kuin ottaen huomioon myöskin ulkoiset energiasuhteet. Näihin kaikkiin tarvitaan rahoituksessa tukea, kansallisista tai unionin lähteistä ja nykyiset komission jäsenet ja myöskin energia-asioiden ministerit tulevat saamaan tehtäväkseen sen, että monien keskenekäpäivän alueiden keskessä energian prioriteetit myöskin asianmukaisesti nousevat esille uusissa rahoituspuitteissa. Ei saa unohtaa myöskään sitä, että Energia 2020 strategia sen hyväksymisen jälkeen edellyttää sitä, että sitä tullaan myöskin seuraamaan asianmukaisesti. Maaliskuussa Unkarin puheenjohtajavaltiona sai lukuisia tehtäviä 8. maaliskuuta Pariisissa kansainvälisen energiaviraston IEAn jäsenvaltiot eh, äänestivät uudesta pääjohtajasta, nimittäin huominen vieras eh, Novo Tananka eh, päättää työskennellä tässä tehtävässä syyskuussa. Ajatellen Tanakan valitsemisen tilanteita, oli tärkeää, että saatiin aikaan yhteinen eurooppalainen ehdokas ja eurooppalaisten jäsenten ehdokkaiden joustavuuden ja jäsenvaltioiden yhteisen toiminnan ansiosta onnistui saada valittua Maria van der Huufen kansainvälisen energiaviraston pääjohtajaksi. Maaliskuussa 2011 tapahtui myös odottamattomia asioita, ajattelen koko maailmaa ja myös Euroopan unionia. Pohjois-Afrikassa ennen kaikkea Libyan poliittinen tilanne, samoin kuin Japanissa tapahtunut luonnon ja ydinkatastrofi edellyttivät nopeita toimia Euroopan unionilta. 21. maaliskuuta 2011 tämän mukaisesti puheenjohtajavaltio kutsui koolle erityisen energianeuvostokokouksen, joka käsitteli eh, nimenomaan poliittisia ja energia-alan seurauksia. Neuvostokokouksen kokouksen puitteissa keskusteltiin energia-alan tilanteesta ja tapahtumien vaikutuksesta energiamarkkinoihin. Keskusteltiin lyhyen, keskipitkän ja pitkän tähtäyksen jakson unionin jäsenvaltioiden toimista tämän vastaamiseksi. Kansainväliset tapahtumat ja kansainvälisen energiamarkkinoiden osalta saatettiin todeta, että EU täytyy seurata sitä, miten tämä vaikuttaa energiahuoltoon, ja samaan aikaan täytyy myöskin edelleen seurata tilannetta energiamarkkinoilla. Tämä otettiin huomioon myöskin siinä, että kaksi viikkoa sitten oli Euroopan unionin OPEC-maiden tapaaminen, jossa myöskin komission kanssa yhdessä me edustimme Euroopan unionin kantaa. Japanissa tapahtuneiden yhteydessä osanottajat yhdessä totesivat, että oli hyvä, että kans- kansalliset viranomaiset ja teollisen toimijat olivat harjoittaneet vapaaehtoista toimintaa ydinlaitosten turvallisuuden tutkimiseksi, ja tästä seurasi myöskin kattava turvallisuusarviointi, niin tuo stressikoe ja sen valmistelu ja jatkaminen. Mistä olet yhtä mieltä siitä, että jotta syntyisi pyysi päätöksiä, tarvitaan perustavanlaatuista arviointia ja selvityksiä, ja täytyy myöskin katsoa, miten arvioidaan tilannetta Japanissa, ja että on tärkeää, että tutkimus tutkimuksella liittyvät turvallisuuteen eurooppalaisissa voimaloissa tapahtuvat täysin avoimesti. 24. maalis toukokuuta päätettiin kokeiden näiden stressitestien tehokkuudesta ja siitä, miten ne toimivat. Tällaiset testit ovat sellaisia, että huomioon poikkeukselliset luonnontapahtumat, inhimilliset virheet, mutta esimerkiksi terrorihyökkäykset, kuuluvat kansalliseen toimivaltaan ja niiden tutkiminen ei ole ydinturvallisuusviranomaisten äh, tehtävä. Komission jäsen Oettinger ilmoitti 10. kesäkuuta, että komissio tämän kysymyksen osalta tulee luomaan epävirallisen asiantuntijaryhmän, jonka ensimmäinen kokous tullaan pitämään heinäkuun aikana. Tästä on lähetetty jo kirjekin tässä väliin. Unionin jäsenvaltiot ryhtyvät toteuttamaan näitä kokeita ensimmäistä kesäkuuta. Unkarin puheenjohtajavaltion kannalta seuraava tärkeä kysymys oli energiaministerien epävirallinen tapaaminen toinen ja kolmas toukokuuta. Ja sen puitteissa ministerit jatkoivat keskustelua energiatiekartasta 2050 valmistelun komission ja puheenjohtajavaltion asiakirjan pohjalta tiekartta on asiakirja, joka sisältää Euroopan pitkän tähtäyksen energialan ja ilmastotavoitteiden toteuttamisen aikataulun. Asiakirjan ilmestyminen tulee tapahtumaan todennäköisesti vasta vuoden 2011 jälkipuolella. Kuitenkin puheenjohtajavaltiomme piti tärkeänä sitä, että jo sen seuraamisen ilmestymisen jälkeen – ja jo ennen sen ilmestymistä olisi tärkeää käydä ajatusta vaihtoa, joka heijastaisi sitä, miten jäsenvaltiot suhtautuvat asiaan, ja tämä vaikuttaisi itse asiakirjan muotoutumiseen. Puheenjohtajavaltio kertoi tämän ajatustenvaihdon tuloksista 10. kesäkuuta neuvoston kokouksessa. Epävirallisten ministerikokouksen jälkeen 16. ja 7. toukokuuta vuodessa pidettiin puheenjohtajavaltion ja komission yhdessä järjestämä korkean tason energiainfrastruktuurikonferenssi. Tämä järjestettiin viimevuotisen Madridin infrastruktuurikonferenssin sisartapahtumana ja tavoitteena oli, että alustukset ja keskustelut edistäisivät komission työtä siinä, miten luodaan säädöksiä yksittäisten infrastruktuurien osalta. Tilaisuudessa kävivät keskustelua tärkeimmät eurooppalaiset toimijat ajankohtaisista energiapolitiikan kysymyksistä. Konferenssissa nousseet esille nousseet kysymykset myöskin nousivat esille 10. kesäkuuta pidetyssä neuvoston kokouksessa. Tärkeä kysymys oli myös energiatehokkuuden kysymys. Energiatehokkuuden toimintasuunnitelman seuraaminen oli yksi ratkaiseva tekijä Unkarin puheenjohtajakauden aikataulussa. Viime kuukausina saatoimme unionin tasolla määrittää tärkeimmät puitteet, jotka tällä alueella tulevat luomaan perustaa tuleville kehityksille. Energiatehokkuus, hyvät naiset ja herrat, on asia, joka edelleenkin on erityisen keskeinen kysymys Euroopan energiapolitiikalle. Se osoittaa hyvin sen, eh, tätä osoittaa hyvin se, että Eurooppa-neuvosto eh, kokouksesta 4. helmikuuta mm, mainosti, osoitti erityisesti sen, että vuoden että Euroopan 2020 strategian puitteissa täytyy pyrkiä saavuttamaan 80 prosentin energiatehokkuuden tavoite, ja energianeuvosto 28. helmikuuta johtopäätöksissään korosti sitä, että energiatehokkuus on erityisen tärkeä kaikille energiaksi 20 strategian osa-alueille. 8. maaliskuuta 2011 neuvosto, anteeksi, komissio esitti tiedotteen, joka koskee vuonna 2011 energiatehokkuussuunnitelmaa, josta syntyivät energianeuvoston johtopäätökset 10. kesäkuuta 2011. Tämä tulee johtamaan siihen, että toimintasuunta tulee toteutumaan niin, että siinä ovat tarvittavat oikeudelliset välineet. Uskon, että energiatehokkuus tulee edelleenkin olemaan keskeinen kysymys asialistalla. Energiatehokkuus ei ole pelkästään sisäinen prioriteetti, nimittäin se on alue, jolla yhteistyötä täytyy kehittää kolmansien maiden kanssa, joilla on samoja intressejä ennen kaikkea tärkeimpien päästäjien kanssa. Meidän täytyy korostaa erityisesti niitä sektoreita, joissa on suurin energiasäästämisen potentiaali, nimittäin liikenne ja rakentaminen. Julkisella sektorilla on huomattava rooli tässä yhteydessä sekä julkisen hankintojen yhteydessä, investoinneissa, koulutuksessa ja niiden koskevissa, niitä koskevissa säädöksissä. Strategiasuunnitelmien osalta keskeinen prioriteetti oli myöskin energiamarkkinoiden integrointi ja seurattavuus ja tätä koskeva säädösesitys, nimeltään REMIT. Tämän osalta 10. joulukuuta 2010 äh, komissio teki esityksen neuvostolle. Tämä uusi säädösesitys, joka oli reaktio rahamarkkinoiden tilanteeseen, ja siinä pyrittiin myöskin ottamaan huomioon rahamarkkinoiden pörssien seuran valvontaa koskevat vahvistaminen ja siihen liittyvät kysymykset. Se käsittelee maakaasu- ja sähköenergia markkinoilla tapahtuvia kysymyksiä, eli kauppaa, niin seurattavuutta. Kiitämme tässä yhteistyötä edustaja Hjorkotas Markisin kanssa. Kesäkuussa onnistuin pääsemään poliittisiin johtopäätöksiin ja yhteisymmärrykseen parlamentin kanssa. Haluaisin pyytää valiokuntaa, että Suomessa äänestyksessään vahvistaisi kolmikantaneuvotteluissa kolmen toimielimen välillä syntyneen sopimuksen. Lopuksi pyytäisin, että saisin sitä muutaman sanan ilmastopolitiikan kysymyksistä. Yksi pääodotuksemme oli, että tapahtuisi huomattavaa edistystä kansainvälisissä ilmastonsuojeluneuvotteluissa ja että Vuoden 2001 lopussa Durbanissa pidettävässä huippukouksessa syntyisi ratkaisu ilmastojärjestelyistä. Unkari pyrki edistämään omalla työllään sitä, että mahdollisimman pikaisesti syntyisi päätös kunnianhimoisesta, oikeudellisesti sitovasta, kattavasta globaalista sopimuksesta ja että EUlla olisi yhtenäinen kanta kysymyksistä, jotka nousivat esille, kuten esimerkiksi Kioton pöytäkirjan tulevaisuus. 14. maaliskuuta ympäristösuojeluneuvostossa hyväksyttiin johtopäätökset tästä aiheesta. Ympäristönsuojelun ministerit pitivät epäyleisen kokouksen 26. maaliskuuta ja samoin kuin myös ympäristösuojeluneuvostossa 21. kesäkuuta poliittisen keskustelun puitteissa lyötiin lukkoon tulokset ja myöskin katsottiin, mitä ovat tulevat tehtävät. Toinen päätavoitteemme oli, että edistäisimme tiekarttaa vähähiiliseen talouteen ja sitä koskevia neuvotteluja Tiekartan tavoitteena on, että saataisiin aikaan vähähiilinen kilpailukykyinen talous vuoteen 2050 mennessä. Tässä on uusi strategia, jossa pyritään ottamaan integroitu lähestymistapa, ja tämä liittyy läheisesti myöskin energiatehokkuustoimintasuunnitelmaan tai energiatiekarttaan, jossa yritystoimilla ja muilla, yrityksillä ja muilla toimijoilla on mahdollisuus vuosikymmenien osalta etukäteen suunnitelmia eh, ja myöskin mahdollisuus tutkimukseen ja kehitykseen. Ja eh, toivon, että vuoden lopun syntyisi tästä poliittinen yksimielisyys. Ympäristönsuojeluministerien epäilyisessä kokouksessa eh, selostimme tuloksia ja 21. kesäkuuta Suomessa oli neuvostossa 26 jäsenvaltion tuella myöskin hyväksyttiin puheenjohtajavaltion johtopäätökset tästä aiheesta. Hyvä herra puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, haluaisin vielä kerran toistaa kiitokseni eh, jäsenvaltioiden komission ja jäsenvaltioiden komissiolle teille tehdystä työstä, nimittäin tuloksia voidaan saada aikaan vain yhteisellä työllä. Ja se mahdollistaa sen, että voidaan harjoittaa yhteistyötä. Olemme olleet kiitollisia siitä, että olet tukenut Unkarin puheenjohtajavaltion ohjelmaa ja tavoitteita ja tehnyt mahdolliseksi sen, että Unkarin puheenjohtajavaltion puheenjohtajakausi saat olla menestyksekäs. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Das war... Kiitokset. Se oli hyvin laaja kaari. Meillä on ensimmäisiä puheenvuoropyyntöjä. Ensin kollega Jyrk. Kiitos puheenjohtaja hyvä arvoisa varavaltiosihteeri. Ennen kuin esitän kysymyksen, haluaisin sitä kiitokset ja onnitella. Haluaisin kiittää yhteistyötä. Unkarin puheenjohtajavaltiona oli, äh, se lupasi olla parlamentin ystävä ja, ja minusta tämä lupaus pidettiin. Täällä se on nostettu muutamassa yhteydessä varjoesittelijänä kansanpuolueen osalta minulla oli tilaisuus henkilökohtaisesti myös kokea tämä parlamentti, parlamenttiystävällisyys kolmikantaneuvottelujen puitteissa ja saatu myöskin nähdä, miten Unkarin puheenjohtajavaltio oli valmis kompromisseihin. Haluaisin myöskin todeta, että se, että valtio oli parlamentin ystävä, mm, toteutui esille siellä, että nyt on menossa toinen puheenjohtajakausi jo, ja siitä huolimatta edelleenkin meillä on mahdollisuus tavata Unkarin puheenjohtajavaltion edustajia, mikä on esimerkillistä. Haluaisin onnitella vielä kerran sitä Unkaria siitä, että puheenjohtajakausi oli menestyksekäs. Unkari otti motokseen voimakas Eurooppa, niin kuin täälläkin jo todettiin, ja energiapolitiikan alueella voidaan sanoa, että puolen vuoden aikana saatiin aikaan yhtenäisempää ja voimakkaampaa äh, toiminta-aikaan Euroopassa kuin mitä Eurooppa oli kuutta kuukautta aikaisemmin. Minä toivon, että ei pelkästään ajatellen energia- huippukokouksen tuloksia, on nähtävä, että sanat, äh, sanojen kausi on nyt muuttunut tekojen kaudeksi ja energiahuippukokouksen tavoitteet voidaan äh, toteuttaa Tietysti puheenjohtajavaltiolla, niin kuin kaikilla puheenjohtajavaltiolla, oli kaksi haastetta. Toisaalta oma ohjelma täytyy pyrkiä toteuttamaan, toisaalta täytyy myöskin reagoida odottamattomiin tapahtumiin. Ja kummallakin alueella minusta oli menestyksekästä se, miten, jäsenvaltio, miten puheenjohtajavaltio ponnisteli. Tänne nousi esille Fukushima ja myöskin stressikokeet ja ajatellen sitä nopeutta todellakaan, niin voidaan asettaa kyseenalaiseksi tehokkuutta tällä alueella. Mitä tulee omaan ohjelmaan, se oli riittävän kunnianhimoinen ja sen toteuttaminen jo sinänsä oli haaste ja se onnistui. Kysymykseni koskisi tätä omaa ohjelmaa yhtenäisiä energiamarkkinoita ja remittiä. Nyt viittaisin enemmänkin tulevaan jaksoon, enkä menisiin kuuteen kuukauteen. On hyvä, että neuvosto on valmis kompromisseihin monilla alueilla. Päästiin pitemmälle kuin mitä komissio oli esittänyt, ajatellen säädöksiä, ajatellen yhteistä rekisteröintijärjestelmää. Se on yksi tällainen asia, CO2, tiedot, niiden saatavuus, se on myöskin tällainen alue, ja sanktiot, niiden harmonisointi, ajatellen tulevaisuutta, on myös tällainen alue. Joten saimme aikaan tietynlaista yksimielisyyttä ajatellen tavoitteita, ja minusta se on erinomaista. Kysymykseni kuuluukin, miten varavaltiosihteeri näkee näiden tavoitteiden toteutumisen tulevaisuudessa, ajatellen nyt edessä olevaa ajanjaksoa. Tähän pyytäisin vastausta vielä kerran. Haluan kiittää yhteistyöstä. Ganz herzlichen Dank. Kiitos. Kolaska Popinska. E, dziękuję bardzo. To rzeczywiście było bardzo obszerne sprawozdanie. Mówił Pan. Tämä on ollut hyvin monimuotoinen esittely. Keskustelitte monista toimista, joita Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana on tehty. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, mistä te olette ylpeä kun ajatellaan Unkarin puheenjohtajuuskautta ja energiapolitiikkaa. Tässä on paljon toimia, joista voi olla ylpeä. Mistä te olisitte erityisen ylpeä? Mikä on kaikkein suurin saavutus Euroopassa Unkarin puheenjohtajuuskauden aikana, joka on nyt saavutettu teho- energian suhteen? Ja toisekseen, mitä suosittelisitte Puolalle? Minkälaiseen suuntaan Puolan puheenjohtajuusaikana pitäisi lähteä, jotta voisimme varmistaa, että sen puheenjohtajuuskausi on ollut tehokas energian suhteen. Kiitoksia. Kiitos. Kollega Tsikau. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului secretar de stat uh, pentru informațiile furnizate. Haluaisin kiittää annetusta tiedoista. Pari kysymystä minun kannaltani ja pari ehdotusta. Toisaalta Unkari väittää, että energiatehokkuus tulee vakiintumaan prioriteettina ja että asetus, joka koskee avoimuutta energiamarkkinoilla. Haluaisin sitä teille ensin kysymyksen siitä, mitä ovat tulokset näiltä osin. Oletteko tyytyväisiä tuloksiin? Ja Haluaisin myös kysyä, mitä edistysaskelia on saatu Nabukon osalta? Nimittäin se on myös yksi prioriteetti energia-alueilla. Myös helmikuisessa neuvoston johtopäätöksessä otettiin esille se, että valtioiden välisiä yhteyksiä pitäisi parantaa niin pitäisi pyrkiä monimuotoistamaan energiaresursseja, joten eteläinen käytävä ja Nabukko-hanke olivat olleet tärkeitä. Me tietysti toivomme, että Nabukko pantaisiin toimen nopeammin, mutta uskomme, että se tulee etenemään hitaasti. Haluaisin kysyä, mitä olette tehneet näiltä osin ja minkälaisia tuloksia saatiin aikaan Unkarin puheenjohtajakaudella? sen lisäksi vielä. Euroopan komission on tarkoitus esittää neuvostolle raportti, joka koskee investointitarvetta energian kysy, energia-alueella. Haluaisin kysyä, oletteko saaneet jo tämän raportin ja mitkä tulevat olemaan seuraavat askeleet, jotta rahoitus on käytettävissä. Ja vielä viimeinen kysymys. Se koskee energiatehokkuutta. Me tiedämme hyvin, että direktiivit, jotka koskevat energiatehokkuutta, on hyväksytty ja niissä on asetettu huomattavia tavoitteita ennen kaikkea rakennusten osalta. Parlamentin osalta olen ollut esittelijänä nimenomaan rakennusten energiatehokkuudessa ja totesin, että joustavuusmekanismi mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat käyttää 4 prosenttia eh, asuntojen energiatehokkuuteen. Me vaadimme itse asiassa korkeampaa prosenttiosuutta. Nyt haluaisimme tietää, miten te olette tehneet, että voimme varmistaa sen, että saamme enemmän joustavuutta, voitaisiin päästä 15 prosenttiin. Miksi ei olisi tällaista vähimmäiskynnystä, joka olisi 10 prosenttia jäsenvaltioille, jonka ajatellen sitä, miten paljon varoja voidaan käyttää rakennusten ja tehokkuuteen. Rova Carvalho. Thank you, President. I would like to... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja onnitella Unkaria erittäin hyvästä työstä puheenjohtajuuskauden aikana ja hyvästä yhteistyöstä parlamentin kanssa. Haluaisin tiedustella ilmastoon liittyvistä kansainvälisistä neuvotteluista ja teidän odotuksistanne niihin liittyen. Me lähestymme nyt ensimmäisen Kieton pöytäkirjan sitoumuskauden päätöstä. Meillä on ollut kaksi lähestymistapaa, yksi liittyen Kieton pöytäkirjaan ja toinen kansainväliseen ilmastohuippukokoukseen liittyen. Meidän pitäisi saada kokonaissopimus aikaan. Se olisi parempi Euroopalle. Meidän pitäisi Kioton pöytäkirjan toisen sitoumuskauden aikana tähän päästä mutta kansainvälinen tilanne, erityisesti Japanin ja Yhdysvaltojen suhteen, tekee asiat vaikeiksi. Me olemme onnistuneet eräissä avainkysymyksissä etenemään yllättävästi, kuten kehitysmaiden suhteen, teknologiasiirtojen rahoituksen suhteen. Me emme oleta täyttä sopimusta Tämä tulee todennäköisesti vasta Riossa vuonna 14. Mitkä teidän mielipiteenne ovat, missä voimme edetä ja kuinka voimme valmistella töitä, jotta vuonna 2014 saisimme hyvän sopimuksen aikaan. Kiitos. Odi. Vielä Odi. Merci, Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Minä vuorostani, herra ministeri, haluaisin osoittaa teille onnitteluni siitä menestyksestä, johon ylsitte tämän puheenjohtajakautenne aikana. Ja aivan ensimmäiseksi kysymys, jonka esitän pelkästä uteliaisuudesta usein, ja se koskee Visgradin ryhmää. Puhuitte Troikasta, Espanja ja Belgia, mutta tässä Visgradin ryhmässä, johon kuulutte, niin onko siellä Onko Visegradin johdossa pohdittu sitä, että kun tässä oli kolme troikkaa ja oli Ranska, Ruotsi ja Tsekki aikaisemmassa troikassa ja seuraava Tanska, Kypros, Puola, Eli kolme Visegradin valtiota ovat tässä yhteydessä. Onko tällä nyt vaikutusta? Onko sitä pohdittu? Ja vielä energiasta, niin nyt pohditaan ajatusta eurooppalaisesta energiayhteisöstä ja näemme, että vallitsee erimielisyyksiä energian lähteistä, joista taas valtiot päättävät itse. Ja kun nyt yritätte käyttää sitä lisäarvoa, jonka olette saaneet aikaiseksi puolen vuoden aikana, voitteko antaa tuntemuksenne siitä, että uskotteko, että jonakin päivänä meillä on eurooppalainen energiayhteisö jäsenvaltioiden kesken? Ja vielä lopuksi haluaisin saada tuntemuksenne kokemuksenne pohjalta infrastruktuureista meillä on sellainen tunne, että näitä perusrakenteita on ihan hirveästi, ei enää tiedetä kuka omistaa minkäkin verkon ja, olis, ja laitoksen. Ja olisiko silloin paikallaan, että olisi isoja eurooppalaisia organisaatioita, jotka omistaisivat nämä infrastruktuurit, mikä olisi hyvää mantereemme kilpailukyvylle, erityisesti sähkö- ja kaasumarkkinoilla. So, ich bedanke mich. Niin, kiitän. Ja kun muita puheenvuoropyyntöjä ole, voin antaa puheenvuoron jälleen herra Kovacille. paviljelmiä tosiaan rendezgettem. Niin. Minunkin täytyy ensin kiittää sitä yhteistyötä, jota olemme voineet harjoittaa valiokunnan ja puheenjohtajan valtion välillä. Kysymykset osoittavat sen, mitä ovat ne kysymykset, jotka myöskin tulevaisuudessa tulevat olemaan tärkeitä, joita seurataan läheisesti. Ja voin ilolla todeta, että todellakin harjoitamme läheistä yhteistyötä eh, myöskin seuraavan Puolan valtion kanssa lukuisissa kysymyksissä. Ja nyt pyrin antamaan sitten yksityiskohtaisia vastauksia. Kuten edustaja Jyrk totesi, haluan myöskin kiittää häntä hänen sanoistaan todellakin. Me halusimme, että puheenjohtajakausi oli parlamentille ystävällinen niin yhteistyössä valiokuntien kanssa kuin täysistunnoissa. Me pyrimme toteuttamaan tätä ja myöskin tulevaisuudessa jäsenvaltiona nyt uudessa roolissamme kypsynä jäsenvaltiona me pystymme, pyrimme toimimaan niin, että voimme katsoa, mikä tärkeä rooli Euroopan parlamentilla on eri eurooppalaisissa virtauksissa. Ja monia kysymyksiä, joita ministeriöni käsittelee, jotka ovat liittyvät siihen työhön, jota tämä valiokunta tekee. Haluan vielä kerran kiittää myöskin tästä yhteistyöstä. Olemme jatkamaan sitä yksittäisen valtion hallituksena. Niin, toisaalta siis yhteinen rekisteröinti, jossa pääsimme mm, pitemmälle, korotimme kunnianhimon tasoa, joten yhteinen rekisteröintijärjestelmä nimenomaan hiilidioksiditietojen osalta ja sanktioiden harmonisointi. Unkari puheenjohtajavaltiona katsoi hyviksi ne tarkistukset, joita parlamentti esitti, ja niillä myöskin vahvistettiin asetuksen toimintaa niiltä osin, että siitä tuli avoimempi ja paremmin valvottava, nimenomaan ajattelin sitä, että markkinat tulivat avoimemmiksi ja paremmin valvottaviksi. Ja näiltä osin myöskin voidaan katsoa, että on hyvä, että otetaan käyttöön yhteinen ekstronointijärjestelmä ja sanktioiden eh, harmonisointi ja se, että hiilidioksidin kiintiöjärjestelmän tiedot ovat saatavilla. Tämä tulee tämän uuden viraston tai Euroopan säätely tekemään myöskin mahdollisuuksia, yhteisiä mahdollisuuksia Euroopan säätelyviranomaisille. Minä puhuin tämän syntymisestä, nimittäin tämä oli tietysti Unkarin puheenjohtajakaudestaan riippumatonta, mutta Unkarin puheenjohtajavaltiona oli korkeana korkean ministeritasolla paikalla Ljubljanassa, kun maaliskuussa avattiin tämä virasto. Ja voin sanoa, että yhteistyö on ollut kitkatonta ja myöskin pyrimme edistämään tämän viraston työtä niin, että mukana ovat myöskin unkarilaiset asiantuntijat. Kolaska Bobinska esitti kysymyksen, josta voin sanoa, että on hyvin vaikea sanoa, että on vaikea, isänäkin on vaikea sanoa, mistä lapsesta on ylpeä, mikä siis, mutta nämä saavut, joista minä puhuin, ne ovat tietysti meille olleet, ovat olleet meille hyvin tärkeitä, mutta jos pitää ottaa jokin asia erityisesti esille, niin sanoisin, että Unkari oli hyvin erityisessä tilanteessa, sillä kun otimme tämän ensimmäisen kuuden kuukauden puheenjohtajakauden osalta johtoon asiassa ryhdymme käsittelemään hyvin suuria merkittäviä kysymyksiä, niin kuin Energia 2020 tai energiainfrastruktuuri, ja näiden yhteydessä kaikki kysymykset, jotka horisontaalisesti koskivat energiasektoria olivat asioita, joudumme käsittelemään niitä. Ja näistä olemme hyvin ylpeitä. Olemme ylpeitä siitä, että Eurooppa-neuvoston historiassa ensimmäisenä tapahtui se, että konkreet, että Eurooppa-neuvosto käsitteli valtioiden ja hallitusten konkreettisia teemakohtaisia kysymyksiä, joka va- varmistaa voimakkaamman poliittisen legitimaation yksittäisille neuvoston kokoonpanoille, mutta myöskin Euroopan unionille näiden kysymysten konkreettiselle käsittelylle tulevaisuudessa. Näiltä osin määrä 2014-2015 on ollut meille hyvin tärkeä Nimittäin se, että saadaan aikaan yhtenäiset markkinat vuoteen 2014 mennessä on hyvin tärkeä asia ja sitä loppuu tällaisten energiasaarekkeiden olemassaolo. Tämä traaginen tapahtuma Kyproksella osoittaa sen, että ei saa tapahtua niin, että jokin osa unionia ja jokin jäsenvaltio jää yksin, jää saarena olemaan energiakysymyksessä. On tärkeää, että on olemassa tämä solidaarisuuden elementti, joka liittyy yhtenäisen infrastruktuurin kysymykseen ja sen täytyy nousta esille asianmukaisesti Euroopassa energiakysymysten käsittelyssä. Mitä tulee sitten Puolan puheenjohtajakauteen? Tässä haluaisin tarttua edes asian, jonka herra Odi otti esille. Nimittäin me unkarilaiset olimme sikäli erityisessä tilanteessa. Meillä me olimme osa hyvin toimivaa, trio olimme sen viimeinen osa, mutta kuten todettiin, johtavat poliitikkomme ottavat esille, että, että 2011 oli tietysti mielessä myöskin Keski-Euroopan vuosi, koska seuraavana on Puola puheenjohtajakausi, jonka kanssa meillä on tietysti ollut perinteisiä historiallisia yhteyksiä, mutta oli myöskin eu sen kanssa läheistä yhteistyötä eh, Pavlak eh, ministeri, varaministerin kanssa. Ja voin sanoa, että suhteet ovat mitä erinomaisimmat eri alueilla. Eh, ministerimme, ministerimme käsittelee hyvin laajaa kenttää ja valtiosihteeri Nitra, joka on ollut vastuussa energia- informatiikan kysymyksistä on myös ollut mukana ihan iltapäivällä mm, menen toiseen valiokuntaan, jossa on paikalla myöskin ministeri. Muutama kysymys kuitenkin kysymykseen vastaisin sen kummin, koska kysymys on Puolan puheenjohtajakauden kysymyksistä. Se on heidän tehtävänsä vähän läheistä yhteistyötä, mutta en halua nyt eh, viedä valokiilaa heiltä. Totta kai odotamme yhteistyötä ja asia kuitenkin on ensisijaisesti heidän vastuullaan eh, vielä eteenpäin näitä tärkeitä kysymyksiä. Mitä eh, edustaja Tsikau eh, kysyi, haluaisin todeta siitä, että Nabukon kysymyksessä, joka pitkään on vaikuttanut hiukan hidastuneen eurooppalaisena hankkeena, voin antaa iloviestin siitä, en tiedä missä vain Unkari oli mukana edistämässä asiaa, mutta kuitenkin jäsenvaltiona viime kuukausina saimme asiaa viettyä eteenpäin, nimittäin viime eh, kuukausina paikkaa olivat komission jäsen Öttinger ja myöskin energiaministerit eh, Turkissa, Kaiserissa eh, oli se oli juhlallinen tilaisuus, jossa Turkin energiaministerin kutsumana osanottavien maiden hallitukset ja ottavien energiayritysten korkeat edustajat allekirjoittivat BS, BSA, eli projektia tukevat, tukevien sopimusten sarjan, jolla varmistetaan se, että annetaan asianmukainen säädöstausta Navukkohankkeen toteuttamiselle. Viime kuussa Unkarin hallituksen osallistuessa toteutettiin foorumi, jossa Nabukko sai jälleen voimakasta vauhtia. Tiedän, että teidän valiokuntannekin on käsitellyt kaasi, kaasuinfrastruktuurin kysymyksiä ja selvästikin Nabukko e, eteläisen energiakäytävän kysymys on tärkeää. Ja haluaisin myös ottaa esille myöskin tämän koillisenergian käytävän, joka on Visegradin maille tärkeä, mutta myöskin koko keski osalta tärkeä. En halua ottaa tätä esille mitenkään puheenjohtajakauden menestyksenä käännä tuloksena, mutta helmikuussa komission puheenjohtaja Barroso oli paikalla Visegradin neljän jäsenvaltion johtajien ja Bulgarian omanian johtajien kokouksessa, jossa syntyi korkean tason äh, työryhmä, joka käsittelee äh, äh, energiaa käytävää pohjoisesta etelään, ja tämä on edennyt huomattavasti eteenpäin, ja vuoden loppuun mennessä toivomme, että marraskuussa, kun Puolan puheenjohtajakauden aikana pidetään toinen epävirallinen energianeuvoston kokous, että silloin kolmella tärkeällä sektorilla kaasu, öljy ja sähkö viran osalta saadaan aikaan yksityiskohtaisia kehittämissuunnitelmia tulevaisuutta varten, joka sekä sähkön huolvarmuuden, energiahuolvarmuuden osalta saa aikaan edistysaskelia yhtenäisen energiamarkkinoiden syntymisessä, mikä on hyvin tärkeä hanke. Ja tärkeää on se, että se toteutuu mahdollisimman pikaisesti. Tämä myöskin on vastaus siihen, miten pyritään samaan aikaan rajat ylittävää energiainfrastruktuuria. Investointien osalta tietysti seuraamme hyvin läheisesti sitä, miten komission tekemä työ etenee, komission etenee tekemä työ, ja mielenkiintoista on katsoa, miten se on yhteydessä monivuotisiin äh, rahoituskehyksiin ja niistä käytäviin neuvotteluihin. Minusta tässä on nähtävissä se, että nämä investointitarpeet ovat hyvin tärkeä infrastruktuuriprioriteetti ja tot, selvästikin kaikki on niin, että kaikkia tällaisia investointitarpeita ei voida toteuttaa julkista varoista, ei jäsenvaltioiden eikä unionin varoista. On tärkeää, että mukana on myöskin yksityinen sektori. Ja tässä se, mitä edustaja Oodi otti esille, on tärkeää, että suurit energiayritykset ovat mukana ja niiden rooli on kiistaton. Mitä edustaja Karvalju otti esille, haluan kiittää erityisesti siitä, että äh, tämä kysymys, joka hän otti esille, on hyvin tärkeä. Näemme, että Kankunin menestyksen jälkeen on mahdollista, että saadaan aikaan vaikuttavaa eurooppalaista painostusta, jolla saataisiin uudelleen käyntiin kansainväliset neuvottelut, jossa yksittäiset osallistujat, kuten Kiina, äh, Yhdysvallat ja Venäjä – olisivat osallisia niin, että näkisimme, että olen pystynyt ylläpitämään tätä jatkuvuutta ja Unkarin hallituksen edustajatkin ovat nähneet niin, että tämä ei ole ollut mitenkään helppoa tehtävää, mutta ovat pyrkineet tuolla perusteellisesti käsittelemään kysymys. Toisaalta puhumme siis sisäisesti Euroopan unionin yhteisen kannan syntymisestä – Näimme kesäkuussa, että lähes se onnistui. 26 jäsenvaltiota oli yhtä mieltä, asiasta yksi ei, mutta hekin olivat yhtä mieltä suurimmasta osasta suunniteltua, suunniteltuja neuvoston johtopäätöksiä. Nämä ovat siis sisäisesti keskusteltuja kysymyksiä, joten kansainvälinen edustaminen on hyvin suuri haaste ja näin tulee olemaan myöskin Puolan osalta puheenjohtajavaltiona. Mitä herra Odi otti esille? Haluaisin vielä lisätä sen, että kahden trion välillä tapahtuva siirtymä on nyt ensimmäinen Euroopan unionin historiassa. Me olimme ensimmäisessä triossa. Tämä on sellainen esimerkki, jota ei ollut tietysti annoimme ovat asiat Puolan puheenjohtajavaltion käsiteltäväksi myöskin. Olen saanut Puolalta ymmärtää, että yhteistyö keskenämme on ollut hyvin tärkeää totta kai eh, tässä on nyt eh, toisenlaisilla, valtiolla on toisenlaisia mahdollisuuksia toiminnassa totta kai mitä tätä eh, kai harjoittava myöskin yhteistyötä, ja mekin vähän yhteistyötä tanskalaisten ja kyproslaisten kollegojen kanssa, olemme nähneet, minkälaisiin poniskelaisryhmiin. Mitä tulee sitten energiatehokkuuteen, otan siis sille lopuksi, koska sitä haluaisin puhua pisimpään, ja en halua liian pitkään aikaa viedä täällä. Ajattelen tällaista primäärienergian kulutusta vuoteen 2020 mennessä on todennäköinen vain 10 prosenttinen tehokkuuden parantuminen suunnitelun 20 prosentin asemesta. Se, mitä tapahtui aiemminkin, niin komissio pyrkii ryhtymään toimiin, jotta voidaan saavuttaa tavoitteet. 2013, jolloin tutkitaan energiasuunnitelmaa, tulee olemaan mahdollisuus katsoa sitä, että voitaisiinko 20 prosenttisen energiatehokkuuden tavoitteiden edeksi pyrkiä samaan aikaan kansallisia ohjelmia ja miten niitä voitaisiin toteuttaa. Näiltä osin nousi esille myös se, että mahdollisesti tulee pakollisia kansallisia tavoitteita, joista komissio tekee esityksen. Ja tämä tulee sitten nousemaan esille myöskin Euroopan, Euroopan neuvoston äh, aset, päätöksenä. Ja näiltä osin tullaan tekemään ehdotus 22 äh, kuudetta, ja äh, tämä on asia, jonka myöskin, jos myöskin energiaministeri tulevat ottamaan, jos myöskin tulevat ottamaan kantaa puolen puolitakauden aikana energiatehokkuuden osalta, sanoisin, pitää, haluaisin sanoa tärkeäksi sen, että julkisella sektorilla on esimerkki rooli ja se on preferenssi myöskin Unkarille. Tämä vahvistaminen, näin pitäisi olla kaikissa jäsenvaltioissa, mutta kysymys ei ole pelkästään asiasta, joka voitaisiin tehdä kansallisella tasolla, jos aloitteisiin voidaan ryhtyä pelkästään kansallisesti. Myöskin valtion tasolla on tärkeää luoda myöskin mahdollisuuksia paikallisesti ja alueellisesti. Paikalliset aloitteet, pienemmät hankkeet, ja myöskin verkostojen luominen ja kumppanuudet, niitä täytyy pyrkiä edistämään. Täytyy siis saada aikaan myöskin houkuttimia investoinneille, jossa sekä omistajat että vuokralaiset ovat jos omistajat vuokralaiset voivat kiinnostaa, tämä ei koske pelkästään asuintaloja, vaan myöskin muun tyyppisiä rakennuksia. On tärkeää, että Tämä koskisi myöskin uuden tyyppisiä energiakuluttajien kuluttajien ryhmiä, koko itse asiassa energiaketjua. Ajattelen niitä välineitä, joita komissio voi antaa. Me Unkarissa työskentelemme, olemme tehneet tällaisen kansallisen eh, energiatehokkuuden toimintasuunnitelman, josta eh, hallituksen eri ministeriöt ovat sopineet keskenään. Minusta se, että täysin arvioidaan kehitys ja katsotaan, mihin suuntaan toimintaa pitäisi viedä, sen täytyisi olla yhteistä, yksinkertaista ja välineiden pitää olla sellaisia, että niitä voidaan helposti panna toimeen energiatehokkuuden syntymisen varmistamiseksi. Teollisuudessakin on mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta ja tietysti voidaan käyttää erilaisia yksittäisen politiikan alueiden välineitä. Meistä on tärkeää myös se, että luodaan älykkäitä verkostoja ja että levitetään sellaisia, sellaisten kotitalouslaitteiden välittämistä, jonka käyttäminen antaa kuluttajille mahdollisuuden, kansalaisille mahdollisuuden sen, että he pystyvät sopeutumaan näihin uusiin tavoitteisiin. Ja sitten lopulta tietysti ajatellen nimenomaan rahoituspuitteita on tärkeää, että unionin tukimekanismista täytyy tehdä sellainen, että se voidaan soveltaa mahdollisimman tehokkaasti ja että se on sellainen, että se, vast, on, sellainen, että se mahdollistaa niitä mahdollisuuksien toteuttamisen, jotka erityisesti palvelevat niitä investointeja, joita tehdään energiatehokkuuden edistämiseksi. Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että pystyy vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kovac, kiitokset, herra Kovac. Varmastikin te vastasitte kaikkiin kysymyksiin, jotka esitettiin haluan kiittää sydämellisesti ja pyydän, että välitätte esimerkiksi kiitoksemme Unkarin hallituksen kollegoille. Tämä oli mielenkiintoista, menestyksekästä yhteistyötä. Saimme aikaan paljonkin mutkikkaina aikoina. Kiitos. No niin, hyvät näistä herrat. Nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Katsus zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen und vorher noch eine kleine Mitteilung machen. Seuraava kohta. Ensin lyhyt ilmoitusasia, muuten on muutama kollega enemmän paikalla. Sihteerissämme vaihtuvat työntekijät tulee uusia, vanhoja lähtee. Tällä kertaa tilanne on epätavallinen, koska kaksi sihteeristön jäsentä lähtee, jotka ovat olleet pitkään täällä. Lola Garcia Gomez ja ja Elen Charpentier. Molemmat, kumpikin oli täällä pitkään, kumpikin on työskennellyt pitkään sihteeristössä, erilaisissa tehtävissä. He kuuluvat niihin, joihin aina on voinut luottaa, jotka ovat investoineet paljon aikaa työhön. Ja kiitoksena heille ja kaikille muillekin on, on se, että voimme esittää myös kiitokset erilaisesta yhteistyöstä, aktiivisuudesta ja ja toivomme, että sinne menee he nyt menevät. Toivon, että heille siellä on yhtä paljon iloa työstä, että ovat siellä yhtään menestyksekäitä. Kiitos paljon ja kaikkea hyvää. So, dann darf ich... Niin. Nyt saanen sitten ottaa esille seuraavan kohdaistuslistalla, jossa on kysymys Euroopan unionin poliittisesta vasta itu järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012. Konferenssejahan on paljon. Tällä kertaa nyt sen tästä aiheesta. Tästä tarvitse varmaankaan keskustella pitkään. Nimittäin tässä on yritetty sitä tai on kysymys siitä, että seuraavassa täysistunnossa pitäisi käydä keskustelua tässä ITUn konferenssista 2012. Ja 25. toukokuuta koordinaattorit päättivät, että tehtäisiin suullinen kysymys, johon liittyisi keskustelu. Kysymys esittäisiin komissiolle ja sitten hyväksyttäisiin päätösohjelma Itravallekunnan mukaan. Tässä tapahtuu artiklan 115 mukaisessa työjärjestyksessä. Euroopan unionin tulisi puhua yhdellä äänellä monenkeskisistä neuvotteluissa. Kysymys on siitä, että me kunnioitamme EUn perustamissopimuksen periaatteita ja että tämä myöskin varmistetaan. Ja kysymys on myös siitä, että parlamentin, muistamme, muistetaan parlamentin kannasta taajuusohjelmassa ja ennen kaikkea ajatellen sitä taajuuksien saatavuutta tietoliikenteelle, mobiilille tietoliikenteelle. Muistan, että Högmarkin mietinnön. Ja myöskin seuraavan radioviston konferenssin esitystä tulisi valmista. Kollega Högmark on käsitellyt tätä intensiivisesti. Valitettavasti hän ei vielä ole tullut tänne. Hän on hiukan myöhässä, mutta me voi asialle tehdä yhtään mitään. Meillä on 20 kuusi tarkistusta tähän asiaan ja teksti, joka on olemassa, sitten äänestetään huomenna. Tänään sain jo ymmärtää, jos sopii, että näistä tarkistusta voitaisiin näistä yhtenä kokonaisuutena. Jos kellään ei ole mitään sitä vastaan, näin tullaan asiaa hoitamaan. Huomenna säästämme silloin aikaa ja voimme huomenna sitten sopia asian näin ja toimia tämän mukaisesti. Nyt minulla ei ole mitään lisäkommentteja, mutta kollegat Sikau halusi käyttää puheenvuoron. Uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään kommentteja teidän ehdotukseenne. Halusin vain hiukan lisätä siihen jotakin. Se liittyy tähän konferenssiin. En tiedä, pitäisikö nyt esittää sitä nyt vai myöhemmin. No niin, hyvä. Kiitos. No niin, teen siis sitten nyt. Konferenssi on erityisen tärkeä, sillä kysymys on taajuusspektristä, ja tällä hetkellä spektri ei ole riittävä, joten puhumme nyt hyvin kriittisestä resurssista. Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut parempaa yhteistyötä ja myöskin radiotaajuuksien harmonisointia – Äskettäin tehtiin päätöskin asiassa ja se koskee radiospektrin äh, harmonisointia, jotta näitä resursseja voitaisiin hyödyntää paremmin. Tästä syystä tulemme edelleenkin taistelemaan EUn kannan puolesta. Nimittäin ottaen huomioon myöskin läheisyysperiaatteen ja jäsenvaltioiden toimivallan. Pyritään saman aikaan parempaa koordinointia ja parempaa radiospektrin jakamista. Uskoakseni konferenssissa pitäisi keskustella enemmän interferensseistä, joita ennen kaikkea on jäsenvaltioiden välisillä rajoalueilla, mutta ennen kaikkea EUn jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisillä raja-alueilla. Tämä on hyvin tärkeää, ajattelen esimerkiksi matkapuhelinten käyttäjien turvallisuutta. On tärkeää, että nämä vaatimukset otetaan huomioon. Tarkist- päätösomassa pitäisi myös ottaa huomioon joitakin elementtejä, EUn avaruuspolitiikasta, esimerkiksi Galileo-hanketta, mutta myöskin GNSS-hanketta, joka on uusi navigaatiohanke. Se on meille tärkeä. Kyllä, kuten sanottua, prioriteetit ovat siis radiotaajuus, spektri, mutta toisaalta myöskin interferenssien ratkaiseminen rajaseuduilla. Jos ei muita vai on. Herra Hökmark. You want to say something? Please. Thank you very much and, um... Kiitoksia hyvin paljon. Olen pahoillani, että olen myöhässä. Turistibussi tämän rakennuksen ulkopuolella äh, hidasti minua ja rikkinäinen hissi myöskin muutamia minuutteja. Herra puheenjohtaja, haluaisin sanoa liittyen tähän tekstiluonnokseen, mietintöluonnokseen, että meille on ollut aika helppoa olla samaa mieltä. Tässä on melko laaja tuki kaikista poliittisista ryhmistä. Ja tämä on tietenkin erittäin hyvä asia. Eräät näistä kysymyksistä ovat kuitenkin ristiriitaisia. Ja me olemme saaneet aikaan viime kuukausina eri uudistustarpeista hyvää keskustelua liittyen radio spektriin, taajuusspektriin. Mitä tulee radioviestintäkonferenssiin 2012, se on tärkeä monesta syistä ensinnäkin, koska meillä on vahvoja tarpeita uudelleen arvioida radio, radiotaajuuskysymyksiä, mutta myöskin liittyen siihen, mitä seuraavassa radioviestintäkonferenssissa tullaan vuonna 2015 päättämään. Meidän täytyy päättää näistä asioista liittyen Eurooppa 2020 strategiaan. Et tämän vuoksi nämä tämän parlamentin muutama kuukausi sitten tekemät kannat ovat hyvin tärkeitä. Uskon, että tässä päätöslausumassa on ollut hyvin laaja yhteisymmärrys. Kaikille on ollut helppoa arvioida erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä eri poliittisissa ryhmissä, joten olen sitä mieltä, että välillä näin tapahtuu, ei ole tarpeen keskustella niin paljon. Voimme vain tunnustaa sen tosiasian, että tämä työ on ollut meille helppoa, ja haluaisin kiittää kaikkia muidenkin poliittisten ryhmien edustajia. Kiitoksia hyvin paljon. Haluaisin vielä lisätä yhden asian, herra puheenjohtaja. Tämä on ajatus liittyen tähän aiheeseen. Tietenkin tässä ei ole kyseessä tämä teksti, mutta tulevaisuudelle pohdinta. Telekommunikaatio on yksi kaikkein nopeimmin kehittyvistä asioista nykyyhteiskunnassa ja on hiukan outoa, että tällä alueella, jossa meillä on äärimmäisen byrokraattinen tapa käsitellä kansainvälisiä kysymyksiä. Meillä on joka kolmas tai neljäs vuosi radioviestintäkonferenssia ja kaikki asiat muuttuvat erittäin nopeasti ja tämä perinne on meille viime vuosisadan 20-luvulta periytynyt. Meidän pitäisi ehkä pohtia sitä, kuinka voisimme näitä kansainvälisiä päätöksiä toisella tavalla tehdä, mutta tämä on siis toinen asia. Kiitoksia. Kiitos. Esitetyt ajatukset ovat viisaita, menettely on selvä, kaikki on sanottu ja huomenna äänestetään. Näin siirrymme seuraavaan kohtaan, joka on kohta kuusi. Nyt voin toivottaa vieraamme tervetulleeksi herra Potocnikin, joka on Aserin johtaja. Ja nyt voimmekin aloittaa sitten tällä aiheella taas. Hi, hi. So, meine Damen und Herren, Sie sehen... Niin, hyvät naiset ja herrat. Tänään voin tuota tervetuloksi koko joukon vierata herra Potosinkin vieressä, joka on johtaja, Jolmok, joka on sääntelijöiden neuvoston puheenjohtaja, myöskin eh, tänään varapuheenjohtaja. Ja nyt aluksi herra Potocnik. Ja näin sitten pääsemme keskusteluun. Pitää nyt vain katsoa, että voi myöskin puhua muista asioista kuin joten on syytä tarkkaan seurata kelloa. Herra Potocnik, tervetuloa ja te voitte aloittaa. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia hyvin paljon, herra puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Olen hyvin kiitollinen ja onnellinen tästä mahdollisuudesta. Minulla oli samalla tyyppinen mahdollisuus vuosi sitten kesäkuussa 2010, kun minut me määrättiin energialan säätelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajaksi. Tuolloin keskustelimme suunnitelmistani ja olen onnellinen, koska voin nyt sanoa, että voin esitellä joitakin kehityskulkuja ja asioita, joita olemme jo saaneet aikaan. Energialan säätelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajana ja myöskin Aserin johtajana Walter Bowman, joka on meidän varapuheenjohtajamme, on myöskin siis ollut mukana. Se, mitä minä tulen nyt tekemään tässä esittelyssä on se, että käyn viraston työohjelman tältä vuodelta läpi ja esittelen teille myöskin ensi vuoden työohjelman, sillä aivan hiljattain olemme sen meidän lautakunnassamme saaneet sovittua. Viimeisen esittelyn jälkeen olemme olleet yhteydessä. Meillä on ollut Aserin rinnakkaisryhmä ja olemme olleet tämän ryhmän kautta yhteydessä ja järjestäneet myöskin joulukuussa kokouksen ja edistymisraportin, joka on tuolloin annettu ja olen myöskin käsittänyt, että toukokuussa aikaan saatu edistymisraportti on teille myöskin jaettu, joten olemme hyvin tyytyväisiä, että meillä on mahdollisuus käydä näitä asioita tänään läpi. Okay, sorry. Yeah, it seems to be working. So. Nyt se vaikuttaisi toimivan. Okay, so... Eli jos me tarkastelemme sitä, mitä tähän mennessä on tapahtunut, minä tulin virkaan Brysselissä viime vuoden syyskuun puolivälissä ja lokakuussa ryhmämme alkoi rakentua, eli melko nopeasti minun virkaan jälkeen. 26. päivä marraskuuta onnistuimme Slovenian hallituksen kanssa tekemään sopimuksen. Olemme erittäin kiitollisia Slovenian hallitukselle heidän hyvin rakentavasta lähestymistavastaan, jota he ovat käyttäneet koko tämän sopimuksen ja sitä edeltävien neuvottelujen aikana. Aloitamme tämän työn siis viime vuonna kesäkuussa ja saimme sen marraskuussa päätökseen. Tämä tarkoitti sitä, että ensimmäinen helmikuuta 2011 me saatoimme siirtää toimintamme Ljubljanaan ja olemme Ljubljanassa toimineet tästä lähtien, kuten olette jo kuulleet. Unkarin hallituksen edustajalta meistä tuli toimiva virasto virallisesti 3. maaliskuuta tänä vuonna, kun kolmas energiapaketti astui voimaan. Me avasimme Ljubljanan virastomme. Se on tähän kuvan merkitty punaisella ja meillä oli myöskin juhlallisuudet, kun avasimme toimintamme maaliskuunnossa. Ja meidän tiimimme siis toimii Ljubljanassa. Mitä tulee rekrytointiin, aloitimme rekrytointimme viime vuonna – itse asiassa se alkoi hiukan ennen kuin minä itse astuin virkaan. Komissio aloitti sen. Minun täytyy kiittää DG Energiaa ja muitakin pääosastoja komissiossa. He ovat tukeneet meitä tässä prosessissa. Tällä hetkellä meillä on 52 työntekijää, eli minä itse ja 51 muuta, joista 10 on kansallisia asiantuntijoita tällä hetkellä. Meillä on jo 23 henkilöä, jotka työskentelevät Ljubljanassa toimistoissamme. Yksi on meidän yhteistyötoimistossamme Brysselissä. Tämä toimisto aukesi muutamia kuukausia sitten. Meillä on kahdeksan nimitettyä jäsentä ja he aloittavat tämän päivän ja marraskuun välillä. Päivämäärät on sovittu ja sitten olemme vielä rekrytoimassa 16 lisähenkilöä. Meidän on tarkoituksemme saada rekrytoinnit päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä yhtä henkilöä lukuun ottamatta mahdollisesti. Eli lopussa meillä tulee olemaan 51 plus 1 eli 52 työntekijää, jotka työskentelevät Ljubljanassa. Kansallisuus ei ole ollut kriteeri, kun olemme rekrytoineet henkilöitä. Tämähän ei voi olla kriteeri kuitenkin. Rekrytointiprosessissa meillä on ollut melko suuri variaatio kansallisuuksien edustuksessa ja olen myöskin tästä hyvin mielessäni. Se on hyvin tärkeä asia viraston toiminnassa. Eli vaikka se ei ollut päämäärä sinänsä, olemme hyvin onnekkaita, sillä meillä on melko monista eri Euroopan maista edustusta tai työntekijä virastossamme. Haluaisin nyt tarkastella sitä tapaa, jolla toimeenpanomme työohjelmaamme tänä vuonna. Kuten tiedätte, meillä oli paljon aktiviteetteja vuoden 2010 työohjelmassamme, lausuntoja, jotka liittyvät liittymissopimusten artikloihin, jäsenten kokoonpanoon ja työjärjestykseen, jotta voimme toimia oikein. Sitten meillä oli paljon erilaisia dokumentteja, jotka olivat ohjenuorina, eli verkostoihin liittyviä ohjenuora, dokumentteja, erilaisia ohjeistoja, jotka saadaan päätökseen tänä vuonna. Meillä on myöskin kantoja ja suosituksia liittyen ENSO-ohjelmiin ja myöskin verkostojen rakennusohjelmaan. Meillä on myöskin toimivalta tarkastella sitä tapaa, kun TSO kompensaatiota on käytetty, vaikka myöhemmin se on sitten otettu meidän työohjelmastamme pois uuden työjärjestyksen myötä. Meillä oli myöskin vastuullamme tarkastella sisäisiä energiamarkkinoita ja alueellista yhteistyötä. Nämä ovat siis niitä seikkoja, joissa me nyt teemme aloitteita tarkkailua liittyen markkinoihin ja olemme olleet jo melko aktiivisia, mitä tulee näihin alueellisiin aloitteisiin. Sitten liittyen siihen, mihin olemme päässeet, tässä on graafinen esitys meidän toimistamme tähän mennessä ja loppuvuodelle. Olemme nyt koski, keskittyneet tässä ohje nuoriin, jotka mielestäni ovat kaikkein tärkein virastomme saavutus tänä vuonna – olen tyytyväinen siitä, että kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa tehty yhteistyö on tehnyt mahdolliseksi aloittaa julkisia kansallisia kuulemisia kahdesta ohje nuora ohjelmasta samaan aikaan, kun tämä meidän virastomme viras, virallisesti aukesi, eli siis kolmas maaliskuuta. Ja elokuun lopulla voimme julkaista jo kolme näistä teksteistä. Samaan aikaan olemme myöskin antaneet kantoja liittyen työjärjestykseen ja säännöstöihin, jotta nyt uusiin puottistoihin liittyen kaikki säädöt ovat siis jo olemassa. Tänä vuonna me tulemme tekemään julkisia kuulemisia myöhemmin vuoden lopulla. Mitä tulee sitten työohjelmaan ensi vuodelle, osa siitä jatkaa tämän vuoden toimintaa, kuten tiedätte, kun nämä ohjelinjat on hyväksytty, kun ne on virasto hyväksynyt ja komissio hyväksynyt, ne siirretään ensoille, jotka sitten verkostosäännöt laativat ja nämä sitten palaavat meille, jotta me voimme määritellä puitteistoihin liittyvät kriteerit ja pääperiaatteet. Me tulemme monien näiden ohjelinjojen kanssa tekemään töitä tasapainoittamisen ja kolmansien osapuolten pääsyyn liittyvien kysymyksien suhteen, mitä tulee tiedon vaihtoon, kaasualaan, sähköön, mutta me myöskin alamme tarkastella verkostosääntöjä. Me odotamme, että saamme Ensolta monia verkostosäännöstöjä, että voisimme tarkastella niitä ennen kuin ne siirretään komissiolle ja ennen kuin ne lopullisesti hyväksytään. Tulemme myöskin tarkastelemaan suosituksia, mitä tulee Enson molempien Ensojen työohjelmaan ja TYNDPn työohjelmaan. Toivomme, että saamme hyvin nopeasti edistystä liittyen kaasuun ja ensi vuonna liittyen sähköalaan. Näitä suosituksia tehdään joka toinen vuosi ja ne nyt sattuvat asuvan erillisille vuosille. Tarkastelemme myöskin tarkkailu toimia sisämarkkinoilla. Kuten mainitsin, tänä vuonna me suunnittelemme indikaattoreiden määrittelyä, mitä tulee markkinoiden seurantaan ja jatkamme tätä työtä ensi vuonna. Sitten meillä on vielä yksi lisäaspekti, jossa tulee tärkeä, yhä tärkeämpi. Se koskettaa toimeenpanoa sisäisten sähköenergiamarkkinoiden sääntöjen toimeenpanoa. Tässä tulee erittäin tärkeä aihe ja me olemme tarkastelleet tapoja, joilla voisimme toimia tehokkaasti. Ja sitten viimeisenä, Remit, me olemme seuranneet tätä toimeenpanoa erittäin suurella mielenkiinnolla, mitä tulee parlamentin ja neuvoston töihin, ja me olemme valmistautuneet tämän säädöstön toimeenpanon heti, kun se hyväksytään. Olemme aloittaneet jo suunnittelutoimia. Meidän täytyy siis ryhtyä tähän ensi vuonna. Tässä oli siis esittely liittyen siihen, mikä tilanne tällä hetkellä on. Haluaisin kiittää teitä ja luonnollisesti minä ja kollegani ovat hyvin tyytyväisiä, jos voimme vastata johonkin kysymyksiin, joita teillä on. Kiitoksia. Kiitos, se oli selvä ja täsmällistä. Tietysti on jatkokysymyksiä, sitä varten että täällä olette. Ensin kollega Jyrk. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää johtajan esityksestä. Toivotan menestystä työllenne. Edellinen, edellisen yhteydessä ajatellen tässä äh, ensimmäistä kohtaa, jossa äh, keskusteltiin Unkarin puheenjohtajavaltion kanssa, siinäkin puhuttiin pitkälti yhtenäisistä Euroopan energiamarkkinoista ja puhuttiin siitä, että sanojen äh, aikakautta seuraa tekojen aikakausi ja että nyt toteutuisi se, mistä olemme puhuneet, siis yhtenäinen energiamarkkina Euroopassa. Tietysti avainroolissa on teidän se on ennakkoedellytys sille, että saadaan aikaan toimivat yhtenäiset energiamarkkinat Eurooppaan. Ja lopuksi mainittu kohta, Remit-kysymys on Firstan pylväs tällä tiellä. Tässä yhteydessä ovat nähtävissä myös kysymykseni. Olen tässä asiassa kansanpuolueen varjoesittelijä, joten olen ollut mukana tähän liittyvissä, keskust- olen mukana tähän liittyvissä keskusteluissa. Valvontatehtävät, operatiiviset tehtävät, niistä puhuitte. Minun kysymykseni kuuluisi, minkälainen lisäoperatiivinen tehtävä on tämä kaupallinen, kaupallisen toiminnan valvonta? Tämähän on siis sellainen tehtävä, josta te ette lähteneet liikkeelle silloin, kun Aserin asetus syntyi, miten teitä tulee olemaan ne resurssit, joiden ansiosta voitte tehokkaasti huolehtia valvontatehtävistä. Tietysti on tarvetta tullakin lisäresursseille. Ja mainitsitte myös sen, että seuraatte säädösten syntymistä ja että komissio on monilla alueilla tehnyt esityksiä, jossa olemme menneet pitemmälle, niin kuin mainitsin, tämän rekisteröintivelvollisuus, jota on tullut käyttöön niissä maissa, joissa tällaista e, ei ollut tähän saakka olemassa. Mitä te ajattelette tästä rekisteröintivelvollisuudesta, sen käyttöön ottamisesta? Miten se tulee käytännössä toimimaan? Mitä te ajattelette asiasta? Kolmas kysymys Remitin yhteydessä on se, että lukuisissa jäsenvaltioissa – unionin ulkopuolisilla mailla ja niin ulkoiset maat, niiden kanssa tehdyt kauppasopimukset ovat hyvin tärkeitä. ne on paljon vaikutusta. Miten näitä kolmansien maiden taholta tapahtuvia rikkomuksia, miten niitä voidaan käsitellä käytännössä? Nämä olivat kolme kysymystä ja toivotan tapauksessa menestystä työlle, jota te teette. Kiitos. Enzo. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin toivottaa vieraat tervetulleeksi, jotka ovat ensimmäistä kertaa luonamme. Tämä oli ensimmäinen esitys tämän viraston toiminnasta täällä Euroopan parlamentissa. Olin paikalla viraston virallisessa avaustilaisuudessa 3. maaliskuuta Ljubljanassa ja saatoin todeta, että että sillä on olemassa välttämättömät edellytykset työskentelylleen ja toivon, että kaikki tulee sujumaan hyvin. Haluaisin lisätä tähän sen, että me haluamme hyvää koordinointia kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa, jotta saadaan aikaan tehokasta, kestävää, jos aikaan tehokas, kestävä Eurooppa, jotta voidaan saavuttaa tavoitteet, jotka olemme asettaneet itsellemme vuoteen 2014 erityisesti sen, että syvennetään sisämarkkinoita. Minä toivon, että koordinointi, kohesio ja nämä energiajärjestelmien koordinointi Euroopan tasolla tulee paranemaan. Tämä on tavoite, joka on asetettu, ja te olette myöskin olette sitä mieltä, että pitää pyrkiä saamaan yhdistettyä muihin jäsenvaltioihin sanotut energiasarkkeet. Ja tämä on tietysti hyvin tärkeä kysymys ja sen tuleekin olla keskipisteessä. Me tiedämme kyllä, että niiden ennätusten rinnalla, joita komissio on tehnyt, on äh, tarkoitus äh, laajentaa Aserin toimivaltaa, mutta että tätä myöskin vastustavat tietyt jäsenvaltiot ja että tämä edellyttäisi tiettyjä muutoksia eurooppalaisiin sopimuksiin, joten pitäisi löytää mahdollisuuksia sille, että ASER voisi myös olla sovittajana silloin, kun on vaikeuksia, jotka liittyvät epäsäännöllisyyksiin rajoilla jäsenvaltioiden rajoilla. Me tiedämme, että tällä hetkellä se ei ole mahdollista, mutta tulevaisuudessa, kuten eräät kollegat parlamentissa ovat todenneet, voisimme löytää ratkaisuja. Kaikki kuitenkin riippuu konkreettista tuloksista ja siitä, miten virasto tulevaisuudessa toimii. Vapauttamisen täytyy olla kuluttajien kannalta hyväksi, sen pitää olla houkutin investoinneille – Eikö se saa johtaa siihen, että jotkut yhdessä, joissa rikastuvat, niin kuin joissakin maissa on tapahtunut, voisi mainita tässä Romanienkin esimerkkinä tästä, ja jos sekä jakeluverkostoissa että että pelkästään rakennuverkostossa ei ole syntynyt ongelmia siksi, että ei ole selkeää sopimusten noudattavaa tapahtavaa jakelua, koska näyttää siltä, että jotkut vain ostavat energiatuottajilta ja sitten myyvät sen eteenpäin. Ja marginaali on tässä hyvin korkea, joten tätä kautta syntyy paljon rikkautta. Siis vapauttaminen ei saisi johtaa siihen, että hinnat nousevat keinotekoisesti ja tätä on syytä pitää silmällä. Mitä tulee uuteen EUn energiaan kysymyksiin, öttinger on korostanut sitä, että kaikkien jäsenvaltioiden tulisi sopeuttaa omat säädöksensä eurooppalaisiin säädöksiin. Tämähän on selvää, mutta tilastot osoittavat, että joillakin jäsenvaltioilla edelleen on hyvin paljon vaikeuksia tämän lainsäädännön toimeenpanemisessa. Siksi kenties pitäisi antaa tukea näille jäsenvaltioille niin, että ne voisivat nopeammin ja paremmin panna toimeen tätä yhteistä lainsäädäntöä. Haluaisin tässä korostaa myös kuulemismenettelyjen osalta sitä, että ne pitäisi olla johdonmukaisia. Pitäisi kuitenkin järjestää myös tällaisia workshoppeja ja pitäisi myöskin kuulla suurta yleisöä. Ja Tietysti olennaista on myöskin se, että ASER virastona voisi palvella sitä, että asiakkaat saavat paremmin tietoa. Koska vain harvat asiakkaat, siis yksittäiset taloudet itse asiassa edes tuntevat omia oikeuksiaan, eivätkä edes voi siksi vaatia näitä oikeuksia. Eräs tehty selvitys osoittaa, että vain 12 prosenttia eurooppalaista kuluttajista ylipäätään on vaihtanut sähkön toimittajaa. Aserin tulisi joka tapauksessa tiedottaa kuluttajille myöskin energiatehokkuudesta. Ja haluaisin lopuksi vielä korostaa sitä, että ASER on virasto, jonka tulisi käydä jatkuvaa vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa, jotta mekin pystyisimme auttamaan virastoa tavoitteiden saavuttamisessa. Ajatellen vaikeuksia, joita tällä hetkellä on kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa. Siksi toivonkin, että ASER myös saavuttaa kaikki asetut tavoitteet ja että se pystyy vastaamaan haasteisiin niin kuin työohjelmassa 2012 on suunniteltu. Minä toivon siis, että virastonne toiminta tulee johtamaan Euroopan unionin kehityksen tukemiseen niin, että saadaan aikaan enemmän yhtenäisyyttä ja enemmän tehokkuutta. Kiitos puheenjohtaja. Herra johtaja, hyvä äh, johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Aluksi minun täytyy tunnustaa, että minun teki vaikutuksen se nopeus, jolla te saatoitte saada aikaan sen, että henkil- virassa pystyi toimimaan, että saatiin aikaan henkilöstöä. Ja teidän työohjelmanne vuodelle 2011 näyttäisi olevan nyt jo hyvin käynnissä. Haluan myöskin kiittää siitä, että teillä on tällainen yhdystoimisto Brysselissä. Se oli yksi asia, jota pidän tärkeänä. On tärkeää, että te voitte myöskin edistää sitä, mitä ajattelette Ljubljanassa, siitä ajatuksia, jotka siellä syntyvät, voidaan edistää siellä, missä ovat päätöksentekijät. Minulla on muutama lyhyt kohta. Ensinnäkin komissio monivuotisissa rahoituspuitteissaan on suunnitellut, että 10 miljardia euroa osoitettaisiin energiainfrastruktuurille. Minä en vieläkään ole varma siitä, tarvitaanko kaikkea tätä rahaa, sillä minusta energiainfrastruktuuri on äh, liiketoiminta, jota on säädelty. Se on investointia 50 vuodeksi, jolloin saadaan investoinneista palautetta maksujen muodossa. Mitä te suosittelisitte? Mitä komission tulisi tehdä. Jos antaa suoraa tukea tai apua, silloin täytyy olla tiettyjä kriteerejä, koska muussa tapauksessa syntyy vääristymiä markkinoilla. Miten tämä integroidaan asiaan? Jos infrastruktuuri syntyy, merkitsekö tämä sitten, että infrastruktuurin käyttäjä tulee pyytämään alhaisempia maksuja sähkön tai kaasun siirroista, koska muussa tapauksessa me tavallaan maksamme hänelle kahteen otteeseen toisaalta maksavat veronmaksajat ja toisaalta sitten kuluttajat. Toiseksi, voisitko hiukan enemmän puhua eh, tästä kompensaatiosta? Miksi komissio on vienyt pois osan teidän vastuustanne ja miten eh, tämä rajat ylittävä eh, kustannusten osoittaminen, miten sellaista toimitaan. Meidän pitäisi olla siis jokin mekanismi, joka voidaan osoittaa varoja rajat ylittäviin infrastruktuureihin. Onko teillä jotakin ajatuksia tästä kysymyksestä? Ja kolmanneksi kaasumarkkinoista. Minua aina hämmästyttää se, että meillä on niin paljon rahaa investoituna putkiin Euroopan ulkopuolella ja niin kovin vähän Euroopan sisäisiin verkkoihin, jotka valmistaisivat sen, että kaasu virtaa paikasta toiseen. Mitä te teette sen eteen, että parannettaisiin sisämarkkinoita kaasun osalta? Neljänneksi vastaus kysyntään sähkön alueella. Halvin tapa Euroopalle estää uudet investoinnit toimintaan. En ole nähnyt mitään ohjelmassani siitä, mitä reagoidaan kysyntään? Onko tämä suunniteltu ensi vuodelle? Ja sitten jakelujärjestelmien operaattorit. Me sanomme, että tarvitaan lisää investointeja, tarvitaan lisää konvist- koordinointia, mutta missä ovat sitten jakelujärjestelmien operaattorit silloin, kun pyritään nykyaikaistamaan kaasu- ja sähköinfrastruktuuria Euroopassa, missä he ovat? Okei, okay, Kiitos. Ja nyt minulla on kunnia antaa puhevalikunnan jäsenelle, josta on tullut Euroopan parlamentin varapuhemies. Aika ajoin on mahdollista tehdä uraa, jos on teollisuusvaliokunnan jäsen. Charles, sinun vuoroksi. Thank you very much. Kiitoksia herra puheenjohtaja tästä ystävällisestä esittelystä. Tietenkin minä olen inspiroitunut nyt varapuheenjohtajan, varapuhemiehen roolissa, kun olen ollut tässä valiokunnassa hyvin haastavassa roolissa. Ennen kuin aloitan, nyt täytyy sanoa, että katsoin kelloa ja pohdin, että Claude ei ole niinkään kauan aikaa puhunut. Eli voisitko tässä korjata kellon aikaa? Ah, Kulkeeko se vielä? No nyt, hyvä minä olen hyvin tarkka tässä. Minun uudessa näkökulmastani niin täytyy olla hyvin reilu. Aivan aluksi haluaisin kiittää herra Potosnikia hyvin paljon hänen esittelystään siitä, että hän on tullut tänne. On mukava nähdä teitä täällä. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että me olemme lainsäädäntöön varovasti taanneet sen mahdollisuuden teille tulla tänne puhumaan meidän valiokuntamme eteen ja käyttää meitä tällaisena arviointifoorumina niille asioille, joita te haluatte nostaa esiin ja saada suurempaa näkyvyyttä niille. Minusta vaikuttaa siltä, että nyt tilanne on sellainen, että kun uutisia ei ole, niin tilanne on hyvä. Tämä on erittäin hyvä asia, mutta saattaa olla, että tulee sellainen hetki, että teille tulee hyödylliseksi tulla puhumaan tänne valiokunnan eteen, koska se on komissiosta erillinen toimija ja sitten te voitte säilyttää oman itsenäisyytenne, ja tämä on erittäin hyvä asia. Minä olen kymmenenvuotisten verkon kehittelysuunnitelmien suhteen ja Enson, eli siirtoverkon haltijoiden verkoston suhteen kiinnitetään poliitikkona hyvin paljon heidän toimiinsa huomiota. Energia on hyvin pitkä kulkuinen asia. Onko teillä mitään huomioita, mitä tulee näihin kehityssuunnitelmiin? Onko teillä mitään sisäpiirin tietoja siitä, mitä on tullut esiin? Ja onko teidän mielestänne kymmenen vuotta sopiva aikaväli? kun minä infrastruktuuri- ja kehityssuunnitelmaa tein e, sähkölle. Me käytimme 15 vuotta, sillä se oli kaikkein pisin aikaväli. Ja minä ajattelen, että tämä saattaisi olla se aika, joka infrastruktuurin rakentamisiin menisi, jotta me voisimme vastata markkinoidella tapahtuviin muutoksiin. Onko teillä mitään tietoa liittyen tähän asiaan ja kuinka te säätelijöinä teette töitä? näiden siirtoverkon haltijoiden ja muiden tahojen kanssa. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että teidän työnne ovat hyvin alkaneet ja sanon tämä, koska olen parlamentin virastojen välisessä työryhmässä olemme tarkastelleet niiden toimintaa ja niiden suhteita niiden isäntämaihin tai maihin, jossa ne ovat. Ja tiedätte, että eräät sijaitsevat hyvin kaukana Brysselistä. Ja kuten ehkä muistatte, me olemme yrittäneet ehdottaa, että teidän virastonne pitäisi olla Brysselissä, mutta siksi haluaisin kysyä, onko teillä mitään lisäkommentteja, mitä tulee tähän ensimmäiseen sopimukseen. Ja ellei ole, se on hyvä, on erittäin hyvä, että asiat sujuvat hyvin. Sitten kolmas kysymys. Mitä tulee viraston rooliin siinä tilanteessa, että tapahtuisi tällainen tällainen ennalta arvaamaton tilanne, mutta kuinka te toimisitte näiden operaattoreiden kanssa, jos tällainen odottamaton tilanne tapahtuisi tällainen en minus yksi. Erässä jäsenmaassa on kuulemma näin tapahtunut. Olen kuullut sellaisia juoruja. Ajattelin nyt näitä Välimeren valtioita. Kiitoksia Claude tästä huomiosta. Meillä oli tietenkin, kuten Claude sanoi, erässä jäsenmaassa tämän tyyppinen tilanne, jossa he lupasivat laitoksen sulkea. Eli jos tuotantoon tulee tällaisia häiriöitä, minun kysymykseni on siis se, kuinka te virastona näette säätelyviranomaisena roolinne? Oletteko te taustalla vai puututteko te toimintaan ja koordinointiin? Kiitoksia, herra puhemies. Gut, danke schön. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron uudestaan herra Potocnikille. Tässä oli hyvin laaja kirjo kysymyksiä. Herra Mokkin haluaisi vastata muutamaan kysymykseen. Herra Potocnik, te varmaan aloitatte, vai aloittaako herra Mok? Herra Mok ensin. Hyvä. Uh, Chairman, thank you. Um... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin onnitella herra Chichesteriä siitä, että on valittu varapuhemieheksi. Monet meistä ovat tarpeeksi vanhoja muistakseen, että olivat tässä valiokunnassa, kun hän oli puheenjohtajana ja hän on todellakin ansainnut sen, mitä hän on saavuttanut. Pyysin puheenvuoroa ensiksi, siksi halusin sanoa monien kollegojen puolesta, että olemme olleet erityisen kiitollisia. Tämä ei ole mitään imartelua. Olemme kiitollisia siitä, mitä tämä valiokunta ja parlamentti ovat tehneet energiakysymyksissä viime vuosina. Sillä on ollut huomattavaa merkitystä. Se on parantanut tilannetta, ajatellen erityisesti virastoa, mutta ajatellen kokonaisuudessaan energiasektoria. Haluaisin myöskin korostaa, eh, ajatellen muutamia kysymyksiä, haluaisin korostaa sitä, että on aitoa yhteistyötä kansallisten säätelyviranomaisten ja viraston välillä. Se on noussut esille monella eri tavoin tässä välikaudella jolloin lainsäädäntöä pantiin toimeen. Kansalliset säätelyviranomaiset toimivat ikään kuin virasto olisi ollut olemassa, joten valtaisa työtaakka, joka kohdistuu nyt virastoon, heijastelee kansallisten säätelyviranomaisten toimintaa. Toiset näkökannat liittyvät siihen, että kansalliset säätelyviranomaiset antavat omia resurssejaan virastolle hyvin mutkikkaan prosessin kautta, jotta voidaan voitiin saada aikaan tilat, voitiin saada aikaan kokouspaikkoja, joten saatiin aikaiseksi se, että virasto pystyy ylipään toimimaan tehokkaasti alhaisilla kustannuksilla tai jopa ilman kustannuksia. Ja haluaisin lopuksi korostaa vielä sitä, että tämä yhteistyö merkitsee sitä, että kansalliset säätöviranomaiset, jotka toimivat virastossa, koska kyllä on virastosta, joka on kansallisten viranomaisten, säätöviranomaisten yhteistyövirasto, että se on täydentävä suhde. Kysymys ei ole kilpailusta. Ja voisin sanoa, että olen kummankin elimen puheenjohtaja, mitä tulee sääntelyviranomaisiin, en ole nähnyt mitään todisteena minkälaista kilpailusta. Jos saan jatkaa, siirtyy ensimmäiseen kysymykseen, jonka, ja sitten hän pääsi kysymykseen, jonka herra Entsu esitti. Mitä tulee koordinointiin? Minusta on tapahtunut huomattavaa parannusta. Ensinnäkin siksi, että tapaamme niin usein, ainakin kaksi, kahtena päivänä kuukaudessa, joskus jopa useammin. Yhteistyö on intensiivistä työryhmien tasolla, mikä on huomattavaa. Toisaalta siksi, että meidän on pakko tehdä näin, kolmas paketti edellyttää tätä, mutta toi pääasiassa siksi, että haasteet kaikilla energian sektorilla, kuten tämä valiokunta tietää hyvin, ovat valtavia. On muita alueita, joissa yhteistyö on erillistä. Kansainväliset kysymykset, viraston rajalliset resurssit merkitsevät sitä, että me joudutaan täyttämään näitä aukkoja suhteessa monenkeskisiin elimiin ja myöskin suhteessa toihin valtio, tosi valtioihin, kuten Yhdysvallat tai Venäjä on pyrittävä varmistamaan se, että, että se mitä parlamentti sopii kolmanneksi paketiksi pannaan toimeen kunnolla. Huolestuttavaa on se, että toimeen, että erityisen tärkeää on se, että vaiheessa jäsenvaltiot eivät anna valtaa kansallisille sääntövenomaisille tietyissä asioissa. On tärkeää, että parlamentti seuraa sitä, että, että komissio toteuttaa asiat kunnolla. Kolmas alue, puhun siitä lyhyesti, on kilpailu toimi, toimivallan laajentaminen, jota jotkin jäsenvaltiot ovat ehdottaneet. Nyt nämä itsemääräämiskysymykset, kun, ja tähän liittyy myöskin poliittisia kysymyksiä, jotka, koska sääntelytoiminta on poliittista toimintaa myös. Yhteistyön laajuus, se merkitsee sitä, että jos virasto saa enemmän toimivaltaa, että se Remit-ehdotuksessa kun virasto oli vasta syntymässä, se otettiin huomioon. Ja minusta tämä on luonnollinen painopiste, joka tulee johtamaan siitä toisaalta olemassa kansallista vaistonvaraista toimivallan suojelua, niin kuin näkyy. Varmaan tulen tekemään, käyttämään useampia puheenvuoroja, mutta haluaisin ottaa aluksi nämä asiat esille, mutta ehkä herra johtaja voisi nyt jatkaa tästä eteenpäin. Pyrin vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta pyrin myös saamaan tukea kollegoilta. Herra Jyrk, olitte kiinnostunut pääasiassa remitistä ja siitä, minkälaisia toimia me suunnittelemme toteuttavamme. Me olemme monet sääntelyviranomaiset ovat tehneet, olet mukana pilottiselvityksen tekemisessä siitä, miten voidaan harjoittaa ohjaustoimintaa Remitin puitteissa, miten se voidaan kehittää, ja me seuraamme, tarkastelemme tämän tuloksia ja katsomme, mitä siitä voitaisiin oppia ja mitä voitaisiin hyödyntää omissa menettelyissä. Huomaan kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin se, että pystytään harjoittamaan kansallisen säätöviranomaisten yhteistyötä se on toimipaneva osapuoli. Meillä on analyyttisiä vastu- analyyttistä vastuuta, joten tärkeää olisi, että kansallisääntöviranomaiset ovat mukana silloin, kun on olemassa perustavatusta syytä tarkastella sitä, että on tietysti markkinoiden manipulointia tai jos pyritään kehittelemään järjestelmää, joka myös tukeutuu suostutteluun eikä pakottamiseen niin, että markkinoiden toimijat näkevät, että me tarkastelemme sitä, mitä he tekevät. Tämän edellyt, tämä edellyttää sitä, että meidän pitää pystyä arvioimaan markkinoiden kehitystä kaupan osalta hyvin pikaisesti. Siksi katson resurssitilannetta. Komissio, tämä on nyt päähuolenaihe meille, komission ehdotus alueellisesti katsottuna merkitsi 15 henkilöstöisintä lisää Minua kuultiin tuolloin, mutta ei ollut täysin selvää silloin, mitä tämä olisi merkinnyt. Ja nyt näyttäisi siltä, että 15 henkilöstöstä lisää on huomattavasti <clears throat> alle sen, mitä tarvittaisiin. Minä en pysty osoittamaan täsmäistä lukua. Viittaamme Yhdysvaltoihin, joka on paras olemassa oleva viranomaiskokemus, on olemassa kokemusta Euroopan maissakin, mutta heillä on kokemusta markkinoista, jotka ovat Yhdysvalloissa kuitenkin kokemusta markkinasta, joka on suurin piirtein Euroopan markkinoiden suuruinen, ja markkinoiden valvonta on siellä toimintaa, jota tehdään, ja näiltä osin seuraamme sitä, mitä heitä nähdään, miten paljon resursseja tarvitaan, mutta tun, ei tunne, että tarvittaisiin 40-60 ihmistä lisää, eikä niinkään 15, jota komissio on tässä vaiheessa esittänyt esityksessään. Pidämme hyvänä siirtymistä johdonmukaisempaan rekisteröintiin, joka koskisi markkinoiden toimijoita kautta Euroopan kaupankäjiä ja toimittajia. Mikä tahansa liike on hyvä asia. Ehkä me olisimme suosineet yksittäisen energiapassimenetelmää kautta Euroopan, mutta suuntaa kuitenkin oikea. Osallisuus kauppaan yhteyksissä kolmansiin maihin. Tässä yhteydessä meidän pitää varmistaa se, että ei ole mitään porsaanreikiä siinä, miten säädöksiä pannaan toimeen, joten kauppa, joka vaikuttaa Eurooppaan tavalla tai toisella, sisältyy markkinaseurantaan niin kuin virasto tulee tekemään. Sitten voisin siirtyä kysymykseen, vapauttamisesta ja siitä, missä ollaan ajatellen joitakin siihen liittyviä näkökantoja. Tällä alueella on jaettua vastuuta kansallisten viranomaisten viraston ja komission välillä. Kolmen paketin kunnollinen toimeenpano ja sen siirtäminen kunnolla kansalliseen lainsäädäntöön on selvästikin asia, jota komissio tarkastelee Virastona me olemme enimmäkseen käsittelemässä rajat ylittäviä kysymyksiä. Tämä itse asiassa tällaisella laajemman myynnin osalta, mutta tässä nousi esille rajat ylittäviä kysymyksiä. Sen kansalliset, kansalliset sääntöviranomaiset korostavat itsenäisyyttään kansallisella tasolla. Me annamme tukea ja olemme jo antaneet antaa apua kansallisille sääntelyviranomaisille tietyssä oikeudellisissa ratkaisuissa, jossa on hyödynnetty parhaita käytänteitä. Tiedän, että tämä saattaa olla hiukan yksityiskohtaista, mutta haluan osoittaa sen, että pelkästään virasto ei vastaa siitä, että sisäinen energiamarkkinat toimivat. Kysymys on jaetusta vastuusta kaikkien instituutioiden kesken. Ja tällä hetkellä me pyrimme harjoittamaan läheistä yhteistyötä kansallisten säilyviranomaisten kanssa, jotta voidaan myöskin saada vahvistettua yhteistyötä komission kanssa kysymyksissä, jotka, josta olemme, jotka ovat kaikkien intressien mukaisia. Sitten ehkä niin. Voisin vasta kahteen kysymykseen. Tämä on tietenkin suuri haaste virastolle. Me olemme aivan uusi virasto ja me otamme melko monimutkaisen äh, uuden vastuukentän haltuun, mutta samaan aikaan meidän pitäisi tunnustaa, että tämä on haastava myöskin kansallisille säätelyviranomaisille, sillä vain harvat heistä ovat millään lailla energian kaupan valvontaan aikaisemmin puuttuneet ja kuitenkin tässä myöskin tarvitaan tietynlaista tuntemusta viranomaisten keskuudessa, eli me keräämme, tunnistamme, analysoimme tietoa markkinoilta, markkinoiden vääristymistä, väärinkäytöistä ja ilmoitamme näistä sitten kansallisille viranomaisille, mutta pidämme myöskin silmällä sitä, mitä kansallisella tasolla tapahtuu. Me haluaisimme saada kahdella tasolla organisoitua tämän työn, sillä monet tapaukset todennäköisesti koskettavat rajat ylittäviä toimia. Jonkinlaista markkinoiden manipulaatiota on tapahtunut useammassa maassa, joten säätelyä täytyy tarkastella sitten useammalla tasolla, jotta voisimme havaita, onko ongelmia vai ei. Tämä on siis suuri haaste ja meidän pitää nyt näiden pilottiohjelmien kautta tarkastella asioita. Ne ovat antaneet meille hyvin arvokasta tietoa siitä, minkälaisia haasteita on ja kuinka niihin pitäisi nykyisen lainsäädännön puitteissa puuttua. Mitä tulee sitten kolmansiin maisiin tapahtuvan kaupan kysymykseen, tämä on asia, joka fyysisesti ei oikeastaan, siinä ei ole niinkään väliä kuka on omistaja, mutta esimerkiksi saksalainen kauppa joka suuntautuu ulkopuolille, ei fyysinen kauppa, tähän me emme voi puuttua, mutta fyysiset asiat ovat siis sellaisia, joihin me puutumme, tämä ei ole kovinkaan suuri kysymys. Mitä tulee sitten infrastruktuuriin ja kaasuun, kaasuinfrastruktuuriin, uskon, että me haluamme tarpeeksi kilpailua kaasualalla – mitä tulee tuottajien verkostoon ja tällä hetkellä me pystymme kuljettamaan lähes tulkoon kaiken tarvittavan kaasun, jos me saamme tämän järjestelmän toimimaan tarpeeksi tehokkaasti, joten ei ole kovinkaan paljon lisää kaasuputkistolle tarvetta. Sähkön suhteen tarvetta on, mutta kaasun suhteen ei niinkään. Uskon, että tämä kattoi kysymykset enemmän tai vähemmän. Niin, lopuksi, jos saan päättää, haluaisin palata muutamaan kysymykseen, jotka herra Tyrms otti esille. Tämä 10 miljardia, jotka nyt on korvamerkitty infrastruktuureille. Meidän täytyy varmistaa se, että tässä ei tapahdu kahta maksamista. Ennen sitä kuitenkin täytyy saada aikaan kriteerit, joilla varmistetaan se, että varat käytetään teho, mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Mitä tulee korvauksiin? En haluaisi sanoa, että tämä olisi vastuullisilta meitä pois, mutta kun ne asetuspuitteet ovat muuttuneet, asetus 383-2010 katsoo, että on laajempi rooli mekanismin tarkastelussa. Ja tämä mekanismi tulee olemaan pää sisältöä siinä, että rajat ylittäviä verkkojen kehittämisiä arvioidaan kunnolla, ja se on hyvin tärkeä osa infrastruktuuripakettia. Lopuksi, mitä tulee sitten näihin äh, jakelujärjestelmiin, nämä ovat kysymyksiä, jos sanotaan, että me olemme vähittäiskaup- tämän äh, myynnin tasolla um, tukun tasolla. Ja tämä on asia, jota me pyrkin käsittelemään. Tästä olemme puhuneet ja käsittelemme meillä on mielessämme se, että tämä on hyvin tärkeä kysymys. Mitä tulee sitten siihen, että olemme käsittelemässä palveluita ja järjestelmien operaatioita, tämä on hyvin keskeinen kysymys. Tuleeko tämä suunnittelu kehittämissuunnitelma, en tiedä, tulee tapahtumaan se nyt on 10 vuoden suunnitelma, onko parempi 10 vai 15 vuotta, en tiedä, mutta 10 vuotta ehkä on parempi tapa tarttua ongelmaan. Me seuraamme kehitystä, meidän tulisi esittää kantamme suunnitelmista, joita ollaan tekemään. En sok, odotamme, että sieltä ne tulevat jossakin vaiheessa tätä kuukautta. Me tulemme tarkastelemaan niitä. Meitä on pyritty esittämään kantamme näistä asioista. Me hiukan pohtineet asiaa. Tämä on siis prosessi. Tämä versio on parempi kuin aiemmat ja toivomme, että seuraavasta tulee vielä parempi. Mitä tulee sitten tapa eventsiin? On tärkeää, että meidän pitää huolehtia siitä, TSOille pitää jättää mahdollisuus toimia huolehtia siitä, että häiriöt ovat mahdollisimman vähäisiä. Kiitos tästä. Tämä valiokunta on ollut meidän voimakkaampia liittolaisempia tukijoitamme. Kiitos kaikista tuesta, joita olette meille antaneet. Kiitos, herra puheenjohtaja. Herra Potocnik, saan kiittää sydämellisesti myös herra Mukki ja herra Boltsia siitä, että olitte täällä jälleen tai ensimmäistä kertaa. Varmaankaan tämä ei ollut viimeinen kerta, sillä kysymykset, joista meidän on keskusteltava, pysyvät edelleen esillä. Kiitos. Tulemme seuraavaan kohtaan. And, uh, the next point... Seuraava kohta on lyhyt raportti kollega Kaakiselta neuvotteluista neuvoston kanssa. Kysymys on energiamarkkinoiden yhtenäisyydestä ja läpinäkyvyydestä. Kiitos. Remit on lyhennys, joka on, koskee tätä hanketta. Haluan kertoa menestyksestä. Haluan ilmoittaa, että yhdessä eräiden kollegojen kanssa täällä olemme nyt ensimmäisessä käsittelyssä saamassa Remit-asetuksen lyhyesti muutama kohta, jotka meidän kannaltamme saattavat olla merkittäviä. Ensinnäkin on se, jonka herra Potocnik otti esille, nimittäin rekisteröinnin kysymys. Kyllä, saamme kevyemmän version tällaisesta lisenssijärjestelmästä, lupajärjestelmästä, ja sekä saamme sekä kansallisen että eurooppalaisen ratkaisun. Me myöskin saaneet aikaan sen, että CO2-päästökauppa otetaan mukaan RIMIT-asetukseen tulemaan niin, että tämä tulee lisääntymään. Ja mitä tulee sitten rangaistuksiin, saatoimme ainakin alustavasti puhua yhdenmukaistamisesta. Tulemme saamaan vähimmäismääräykset. Ratkaisevaa parlamentin kannalta oli että rangaistukset, niillä korvataan vahinko. Ne ovat aina suhteessa syntyneeseen vahinkoon, joka syntyy kuluttajille. Tämän kohdan me parlamentina saimme mukaan tähän tekstiin ja haluan kiittää kollegoja tästä, ennen kaikkea Claude Turmesia, mitä tulee Aserin ja kansallisten sääntöviranomaisten väliseen suhteeseen. Saatamme tehdä selväksi, että johtajan riippumattomuus, saatamme tutustua johtajaan, että että hänen riippumattomuuttaan vahvistetaan. Tämä poikkeaa jopa Aserin asetuksesta, joten Remitin kautta tätä vahvistetaan tätä hänen riippumattomuuttaan. Saatamme kuulla tätä kyllä niinkin, että Aser tarvitsee lisää henkilöstöä voidakseen panna täysin toimeen Remitin. Me olemme suunnitelleet korjaavaa lauseketta, jolla tämä voitaisiin hoitaa lähitulevaisuudessa. Delegoidut säädökset suhteessa toimeenpanosäädökset. Tämä oli vaikea kysymys, mutta voisin sanoa, että me olimme keskittyneet menestyksiin ehkä hiukan voimakkaammin muilla alueilla, esimerkiksi nimenomaan aserin vahvistamiseen. Mitä tulee sitten eh, sisäpiirin kauppaan, saatoimme aikaan saada sen, että tekstin sanamuoto on niin selvä, että poikkeukset rangaistuksesta voidaan tiukasti rajoittaa fyysisiin menetyksiin ennalta tapauksissa. Niin, kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos Unkarille puheenjohtajavaltiona. Sen kanssa kävimme näitä neuvotteluja. Komissio oli myöskin aina paikalla ja antoi tukea. Unkari puheenjohtajavaltiona ei, ei myöskään ollut yksinkertaisessa tilanteessa, koska jäsenvaltiot olivat painostamassa erityisesti. Haluan kiittää kahta kollegaa, erityisesti kollega Jyrkkiä, joka itse oli hyvin tärkeä, koska hän nyt sattuu olemaan unkarilainen. Ja lyhyesti oli, saattoi mielittymyksen kautta hoitavan näitä asioita. Psykologisesti hän oli, hän oli ratkaisevan tärkeä. Claude Turms oli myöskin mukana neuvotteluissa. Haluaisin myöskin kiittää teitä, puheenjohtaja, aina huuvrintajuisesta, tavoitehakuisesta neuvottelujen johtamisesta, koska ilman sitä tässä ei olisi voitu toimia näin nopeasti. Siis syömiset kiitokset. Tämä on minun viimeinen virallinen toimintani tässä valiokunnassa, koska lähden valiokunnasta pois. Haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä, kollegoja ja kiitos tarkkaavaisuudesta. Kiitos myös tästä hankkeesta ja sen loppuun viemisestä tällä tavoin tässä ajassa. Ja kiitos myös luotettavasta ja hyvästä yhteistyöstä. Tällä valikunnassa. maailma on joskus mutkikas, näin on, mutta varmaan tapaamme jossakin muualla vielä. Ja teidän ryhmälle tulee varmastikin lähettämättä niin kuin tuun, muun edustamaan itseään, mutta näin nyt vain sattuu olemaan. No niin, Claude Turmes vielä. Du bist dran. Ich finde das immer bedenklich. Niin. Aina huolestuttavaa, jos minua kiitetään. Niin, minun on todettava, että en ole niin täysin tyytyväinen tähän tulokseen siksi, että minua hiukan epäilyttää se, jos neuvosto sanoi, että on, puheenjohtajavaltio sanoi, että sai hyvin paljon aikaan tuloksia neuvotteluissa, syntyi hiukan sellainen vaikutelma, että neuvottelussa olimme kenties liian pehmeitä ja teimme liikaa myönnytyksiä neuvostolle. Tämä on se mikä minua hiukan tässä nyt tekee haikeaksi, kun ajatellaan näitä neuvotteluja. Mutta me toimme mukaan erinäisiä ajatuksia, tämä CO2-kysymys, rekisteröintikysymys, viime kädessä mahdollisuus käyttää remittiä siihen, että rakenteellisesti sähkö- ja kaasukauppa, joka tapahtuu paljon tiskin alta, sen sijaan, tässä tapahtuisi todellakin normaalissa kaupan toreilla, on asia, josta olisi mieluummin nähnyt tapahtuvan sen, että olisi edelleen saavutettu tuloksia. No nyt tilanne on se kuin on. Nyt voimme vain toivoa, että ASER saa riittävästi henkilöstöä. Sen täytyy olla olennaisempia tehtäviämme että budjettineuvotteluissa ja ensi vuonnakin säännöllisesti katsomme sitä, että se paino, joka aserille nyt on asetettu, että tämä painoarvo pystytään myöskin toteuttamaan virastossa ja se on mahdollista vain, jos on riittävästi henkilöstöä. Siis näillä muutamilla kommenteilla sanoisin kuitenkin, että toivon, että kuluttajat viime kädessä Euroopassa – voivat kokea tämän vaikutukset myönteisesti. Kiitos esittelijälle, kiitos puheenjohtajalle ja kiitos muillekin, jotka olivat mukana neuvotteluissa. Jyrk. Kiitos puheenjohtaja. En aio puhua vain siksi, että haluaisin esittää kiitoksen esittelijälle, mutta puhui asiasta, niin minunkin täytyy vielä todeta jotakin muuta. Nimittäin ei ole mitään järkeä aloittaa keskustelua uudestaan. Haluaisin kuitenkin hiukan rauhoittaa herra Turmsia ja sanoa, että minä olen vakuuttunut siitä, että me saimme aikaan enim, maksimin siitä, mitä oli mahdollista saavuttaa tämän säädöksen osalta niissä kysymyksissä, mitä hän piti nyt tärkeinä, mutta jotka kaikki itse asiassa eivät kuulu tämän säädöksen alkuperäiseen vaikutusalaan. Hän puhui siitä, että pitäisi laajentaa tätä säädöstä, ottaa mukaan sen piirin muita kysymyksiä. Hän mainitsi tässä yhteydessä ensiä tavoitteita, missä hän, hän teki tämän hyvin. Ja saimme sen kompromissin minusta aikaan, joka tässä tilanteessa tämän säädöksen osalta oli maksimi, joten näiltä osin voin hiukan rauhoittaa häntä, rauhoittaa hänen omaa tuntoa, rauhoittaa meidän kaikkien omaa tuntoa. Lyhyessä ajassa saimme hyvänlaatuisen säädöksen. Olin iloinen, että olin mukana tässä ja haluan vielä kerran kiittää esittelijää siitä, että hän veti mukaan työhön varjoesittelijät Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Kiitos. Minäkin kiitän sydämellisesti kaikkia osallisia. Ja on harvinaista, että kaikki ryhmät ovat yhdestä, yhtä pitkälti tyytyväisiä kaikista yksityiskohdista. On tärkeää toteuttaa se, mitä tapahtuu. Tietysti on normaali, että neuvosto puheenjohtajavaltio juhlii myöskin, mutta tärkeää on se, että nyt viedään ordinassa sieltä lävitse ja sitten katsotaan, mitä tapahtuu todellisuudessa. Niin, kiitos. Nyt on vuorossa kohta kahdeksan, joka on rouva Kolaska Bobinskan mietintö. Ensiksi hän on puheenvuoron hänelle. Saamme vielä jotenkin tämäkin asian hoidettua tänään. Olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. E, I will switch now mm, to English. The draft opinion. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä luonnos on kompromissi ja minä uskon, että meidän valiokuntamme pitäisi sitä tukea. Eräät meistä olivat tätä mahdollisuutta ryhmäkanteisiin vastustaneet, sillä he pelkäsivät väärinkäyttöä. Minä en usko tätä ajatusta voivani tukea, sillä se olisi kuluttajille tärkeä mahdollisuus ja myöskin PK-yrityksille tärkeä työkalu oikeuksien puolustamisessa. Tämä hyödyttäisi kansalaisia niin paljon, että riski siihen verrattuna väärinkäytöstä riski olisi hyvin pieni. Meillä pitäisi olla Euroopan unionin tason järjestelmä ja samaan aikaan me tarvitsisimme vahvoja suojamekanismeja, jotka suojelisivat yrityksiä väärinkäytöksiltä ryhmäkanteiden käytön suhteen. Me tarvitsemme oikeuden säädännön suhteen sellaisia toimia, jossa ensinnäkin pitäisi olla selkeät säännöt hallinnolle, pitäisi olla rajoja sille, kuinka kansalaisjärjestöt ja muut tahot voivat osallistua näihin toimiin. Toiseksi meillä pitäisi olla takuita toimijoilta, että he voivat oikeudellisten kulujen määrän kattaa, kun ryhmäkanteen tulos on negatiivinen. sitten me tarvitsisimme myöskin selkeitä oikeudellisia sääntöjä, jotta voisimme välttää sellaisten toimien tekemisen, että ryhmäkanteet tehdään niissä jäsenmaissa, joissa hyötyjä voitaisiin saada kaikkien eniten. Meidän pitäisi taata hyvin toimiva järjestelmä. Me emme voi koskaan saada täydellistä järjestelmää, jossa väärinkäytöksiä ei esiinny, mutta näiden suojatoimien pitäisi välttää kaikkein äärimmäisimmät tilanteet, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa sattuvat tilanteet, joita aina käytetään väärinkäytösten esimerkkeinä. Sekä kuluttajien että yritysten pitäisi pystyä luottamaan tähän järjestelmään, joka perustuu oikeuksiin ja velvollisuukseen. Eräät kollegat halusivat viedä tätä järjestelmää vielä pidemmällekin ja harmonisoida täysin tällaiset ryhmäkanteet koko Euroopan unionin alueella. Minä olen itse tämän ajatuksen kannalla, mutta en usko, että se olisi mahdollinen, sillä oikeusjärjestelmät Euroopassa vaihtelevat jäsenmaasta toiseen liian paljon. Meidän pitäisi siis ajaa sellaista yhteistä Euroopan tason järjestelmää, joka määrittelisi minimistandardit ja komission pitäisi antaa ohjelinjat mahdollisten toimien varalta, niiden varalta, joita jäsenmaat sitten tekevät, jotta jäsenmaat voisivat päättää, ryhtyvätkö ne näihin toimiin. Näin voisimme kunnioittaa sekä toissijaisuusperiaatetta että eurooppalaisten kuluttajien suojelun periaatetta. Tämä ryhmäkanne mahdollisuus helpottaisi oikeustoimien ryhtymystä, mutta on selvää, että usein toisenlaiset valitusmekanismit ovat nopeampia, niitä voidaan käyttää pienemmin oikeudellisen kuluin. Uskon, että kuluttajille pitäisi antaa mahdollisuus valita, minkälaisia toimia he haluavat tehdä. Kiitoksia. Odotan tarkistuksia mielenkiinnolla torstaihin asti. Kiitoksia. Frau Kollegin Holm. Holm. And um, first of all, I... Niin, kiitos. Haluaisin siis sanoa, että pidän hyvänä tätä lausuntoa, jonka Rova Koraska Bobinska on tehnyt minusta. Se on voimakas, yksityiskohtainen, kattava. Ennen kaikkea sanamuodot ovat hyviä ajattelen turvalausekkeita – minä haluaisin todeta yhden asian, josta pidän erityisesti, ja se on kohta, jossa puhutaan siitä, että kriteerejä laitettaisiin niihin toimijoihin, jotka voivat olla mukana aktivistiasiassa. Emme saada aikaan sitä tilannetta, jossa syntyy tällaista sovitteluteollisuutta, niin kuin sitä Yhdysvalloissa on. Yksi mahdollisuus jota minä katsoisin, olisi se, että todettaisiin, että se on rajoitettu niihin, joita toimet koskevat ja joilla on äh, selkeä intressi, joka liittyy asioihin, niin että ei saada mukaan kolmansia osapuolia, jotka ovat koko asian ulkopuolella, vain, vaan jotka, jotka vain pyrkivät tekemään rahaa. On muutama kohta, joihin haluaisin tehdä tarkistuksia, joilla kenties lainettaisiin hiukan – tätä lausuntoa. Yksi ihmisryhmä, joka erityisesti voisi hyötyä näistä joukkokanteista, ryhmäkanteista ovat pienet ja suuret yritykset, koska niillä ei ole resursseja ryhtyä toimiin suuria yrityksiä vastaan nostaa kanteita. Joten meidän pitäisi vähentää tällä tavoin näitä kustannuksia ja saada lainsäädännössä menettelyssä mahdollisimman yksinkertaisia. Haluaisin myöskin pyytää komissio tekemään innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan, niitä voitaisiin antaa rahoitusta pienelläkin yrityksille, jotka voisivat ryhtyä toimiin niin, että laki ei jää vain teoreettiseksi, vaan antaa todellisen mahdollisuuden pienellekin yrityksille ryhtyä toimiin silloin, kun silloin, kun niillä on syytä valittaa. Toinen asia. Haluaisin ryhmäkanteen laajentuvan ympäristölainsäädäntöön, koska se on hyvin olennaista silloin, kun on kysymys tilanteesta, jossa yksilöt ja yritykset joutuvat saastumistapahtuman uhreiksi, joka ylittää rajat. Viime syksyltä meillä oli esimerkki Unkarissa, kun syntyi saastumista, joka koski Tonavaa. Ja tämä on sadan alueen, jolla haluaisin ryhmäkanteja mahdolliseksi, koska se varmistaisi sen, että todella voitaisiin toteuttaa sasutteen maksaa periaatetta myöskin rajat ylittävissä tapauksissa. Ja lopuksi, mitä tulee siihen, pitäisikö ryhmäkanteen osalta olla opt-in vai opt-out mahdollisuus – minä haluaisin sellaisen tilanteen, jossa kumpikin on mahdollista, jossa tuomari voisi päättää, kumpi on paras vaihtoehto tietyssä tilanteessa. Monissa tapauksissa optin voisi olla parempi ratkaisu, mutta on tiettyjä olosuhteita, jossa opt-out tulee olemaan ainoa mahdollisuus varmistaa, että jokainen voi esittää vaatimuksia, ja silloin – yksittäiset vaatimukset olisivat arvoltaan alhaisempia, mutta olisi kuitenkin laaja joukko ihmisiä, joita, joita asia koskee. Silloin voitaisiin kenties ajatella, että olisi hanke, jossa olisi lukuisia kuluttajia kautta Euroopan, joilla olisi vaikeuksia kysymyksissä, mutta heillä olisi vaikea organisoida itseään etukäteen vaatimusten esittämiseksi. Ja näiltä osin se, että on tietoa tällaisissa olosuhteissa – on hyvin tärkeää. Ehkä voimme pohtia tätä yhdessä, mutta haluan kiittää esittelijää voimakkaasta lausunnosta. Kiitän. Viitaan siihen, että äh, Vakkolatska totesi, että määräaikatarkistukselle on torstaina. Claude Turmes vielä. Ja sitten haluaisin vielä antaa komissiolle, jaa, myöskin Robert Stedford. No niin, Claude, ole hyvä. Um, thank you, Chairman. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Leenaa tästä erittäin tasapainoisesta lausuntoluonnoksesta. Tiedämme, että kaikki eivät ole hyvin paljon näiden ryhmäkanteiden kannalla. Tämä ei ollut siis helppo kompromissi saavuttaa. Minä uskon, että yksi kysymys jossa täytyy olla selkeä, on se, mitkä ovat seuraavat askeleet, mitä me toivomme, että komissio seuraavaksi tekee. On niitä, jotka tukevat puitelainsäädäntöä ja niitä, jotka tukevat sektoraalista lähestymistapaa puitelainsäädännössä. Tilanne on sellainen, että se saattaisi olla niin laaja, ettei se tarke- riittävän tarkasti kata kaikkia kysymyksiä, joita pitäisi kattaa. Tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi varjoesittelijöinä käsitellä yhdessä tarkistusten jälkeen, pohtia sitä, mikä meidän mielipiteemme on. Tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi käsitellä ainakin. Meillä pitäisi olla ajatus, pitäisikö meillä olla sektorikohtaista lainsäädäntöä, kuten Fiona Hall mainitsi esimerkiksi ympäristön suhteen. Tämä voisi olla tapa saada tästä työkalusta tarkempi. Me tulemme jättämään kahden tason lähestymistapaa koskien tarkistuksia, sillä uskomme, että tämäkin on yksi tapa käsitellä kritiikkiä, jota on esitetty, eli niissä maissa, joita tämä koskettaa kaikkein eniten. Aloitettaisiin oikeustapauksia ja määriteltäisiin vastuu. Tämä olisi ensimmäinen askel. Toinen askel oli sitten se, että kuluttajat, kansalaiset tai pk-yritykset muista maista voisivat sitten vedota tähän ensimmäiseen oikeudenpäätökseen ja myöskin pyytää hyvityksiä. Tämä on sellainen järjestelmä, jota on tuettu sekä saksalaisten että ranskalaisten taholta, oikeusistuinten taholta ja myöskin Ranskan senaatti ja Saksan valtiopäivät ovat tätä ajatusta tukeneet, eli tämä kaksi vaiheinen järjestelmä vaikuttaa saavan melko laajaa tukea myöskin muissakin jäsenmaissa. Olette oikeassa, kun mainitsette riskin, että tätä käyttäisiin hyvitysten shoppailuun. Meidän pitäisi ottaa huomioon myöskin PK-yritysten ja kansalaisten intressit. Ja sitten on vielä yksi asia, jossa olemme hyvin suuresti eri mieltä teidän kantanne kanssa, eli häviäjä maksaa periaate todellisuudessa PK-yritykset, ja kuten Fiona mainitsi, heillähän on jo ongelmia maksaa asianajokuluja. Meillä tulee siis olemaan PK-yritykset yhdellä puolella ja toisella puolella suuryritykset, joilla on 10-15 lakimiestä. Ja jos ajatellaan tätä häviä ja maksaa periaatetta, mehän lisäisimme lisää rasitteen tähän, sillä PK-yritykset kuulevat huhuja, että toisella puolella ehkä 15 lakimiehen armeija, jotka on ehkä lennetty Yhdysvalloista. Tämä on vielä kalliimpaa, ja jos he kuuluvat tällaisia huhujakin, että näin tapahtuu, ja he ajattelevat, että voisivat menettää valtavan summan rahaa, tämä uhka olisi niin valtava, että se saattaisi olla suuri este kansalaisjärjestöille ja myöskin PK-yrityksille edes aloittaa näitä kannemenettelyjä. Eli uskon, että me tarvitsemme ratkaisun tähän ongelmaan ja meillä olisi tietynlainen jonkinlainen säädöstä eurooppalaisia pienkanteita koskien ja meidän pitäisi tarkastella sitä, olisiko tämä myöskin mahdollisuus äh, toimia niin, ettemme tässä pelottaisi mahdollisia toimijoita pois niin, että he eivät käytä ryhmäkannen mahdollisuutta. Eli me tulemme esittämään tarkistuksia ja sitten odotamme töitä näiden tarkistusten jälkeen. Olemme melko optimistisia. Varmasti löydämme yhteisen näkökulman. Kiitoksia. Augustet. Kostet. Kiitos puheenjohtaja. Niin, jo muutama vuosi sitten meitähän oli varoitettu tästä ryhmäkanne kysymyksestä ja olimme onnistuneet silloin vähän työntämään kysymystä pois. Ja minun on myönnettävä, että olen erittäin huolissani, koska emme oikein tiedä, mihin tämä kaikki voi johtaa. Minulla on sellainen tunne, että meidän eurooppalainen lainsäädäntöraukkamme on nyt siinä tilossa, että että anglosaksinen laki tunkee liikaa sen sisälle. Ja olen kyllä ymmärtänyt, että esittelijä haluaa nyt tuoda tähän tällaisia turvamuureja, jotka ovatkin välttämättömiä, koska meidän on pakko hyväksyä tämä ryhmäkanne. Ensimmäinen kysymys jo. Ja uskon, että Euroopan komissio aikoo avata varsinaisen Pandoran lip vapaan tämän myötä. Enkä ole oikein varma siitä, että seuraukset ovat niinkään onnistuneita kuin mitä esittelijä tässä esitti. Seuraukset kuluttajille ja yrityksille. Pelkään pahoin, että kun nyt tämä Pandoran lipas avataan, niin silloin joudumme todistamaan vakavia seurauksia eurooppalaisille pk-yrityksille nimenomaan. Ehkä olen nyt erityisen synkkä, kenties, mutta minun on nyt pakko ilmaista syvä huolestuneisuuteni. Uskon, että kaikki tämä on ennenaikaista. Mekanismi on ihan liian ennenaikainen eurooppalaisen oikeuden alueella koska meillähän on jo olemassa jäsenvaltioiden omat oikeudelliset toimivaltuudet, emmekä ehkä kykene nyt arvioimaan kaikkia mahdollisia seurauksia. Riskit on ilmaistu. Luonnollisestikin aion katsoa tätä ja tarkastella tätä hyvin perinpohjaisesti. Olen kuitenkin erittäin huolissani ja en todellakaan toivonut, että käsittelisimme tätä ryhmäkannekysymystä. No, jos nyt pakko on, niin silloin meidän täytyy ehdottomasti luoda hyvin tiukat puitteet ja rajat tälle, jotta muutaman vuoden kuluttua emme katuisi sitä, että olemme luoneet jotakin aika vaarallista loppujen lopuksi. Niin, onko komissiolla vielä tarvetta esittää kommentteja? Jos ei, niin sitten Rova Kolaska Bobinska lyhyesti. Ai, jaa, komissio haluaa käyttää puheenvuoron. Tämä pitää hiukan nopeuttaa. No niin, komissio, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Last... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Viime kerran, kun vierailin tässä valiokunnassa, lupasin, että palaisin julkisten kuulemisten tulosten kanssa. Tuolloin en voinut vielä antaa niitä teille, sillä vastauksia oli valtavan paljon. Olemme saaneet yli 300 vastausta kaikenlaisilta toimijoilta, kansalaisten kuluttajien edustajilta 14 jäsenmaasta on myöskin saatu vastaukset tämän poikkeuksellista ja saanut lähes 20 000 kansalaiskirjettä. Kaiken kaikkiaan toimijat suhtautuvat myönteisesti tähän mahdollisuuteen tarkastella – ryhmäkannetta koskevaa yhtenäistä eurooppalaista lähestymistapaa ja sellaisia periaatteita, jotka muilla lainsäädännön alueilla voitaisiin panna toimeen. Tämä on siis se työ, joka meillä nyt on käsillä. Ihmiset korostavat hyvin paljon sitä tarvetta, että meidän pitää löytää tarpeeksi suojaa, toimia, tällaisia väärinkäytöksiä väärinkäytös mielessä tehtäviä kanteita vastaan. Tämä viittaa luonnollisesti Yhdysvaltain tyyppiseen ryhmäkannetilanteeseen, jota pitää kaikin tavoin välttää. Tässä kontekstissa myöskin opt-in ja opt-out mahdollisuudet. Niiden suhteen suurin osa toimijoista pitää opt-outia parempana. Samoin toimijat toivovat, että muita mahdollisia kiistojen ratkaisutapoja suosittaisiin niin, että meillä olisi vapaaehtoinen sovittelujärjestelmä, joka tekisi mahdolliseksi välttää tällaiset ryhmäkanteet. Me haluamme toimia niin että Euroopan unioni menee pidemmälle, mutta tilanne ei ole vielä kovinkaan selkeä, kun esimerkiksi ajatellaan tarvetta tehdä sitovia toimia. Usein tässä liike-elämän edustajat ovat vastaan, kuluttajien edustajat puolesta ja jäsenmaat puolesta tai vastaan. Se, mikä on myöskin selkeä kuulemisten jälkeen, on se, että toimijat haluaisivat että ryhmäkanteet ja ryhmäkannen mahdollisuudet eivät kosketa vain kuluttajia, kun Euroopan unionin lainsäädäntöä on rikottu, mutta myöskin PK-yrityksiä. Ja sitten viimeinen seikka, kun voisin mainita, on se, että on hyvin vahva usko eri toimijoiden keskuudessa, että meidän tulee toimia sekä yleisen hyödyn että kuluttajien hyödyn puolesta, vaikka tässäkin on hiukan erimielisyyksiä liippyen siitä, pitäisikö tällaisen kuluttajan etuja edustavan tahon olla jäsenmaan vai sitten julkisen vai yksityisen sektorin taho. Mitä tulee julkiseen kuulumiseen, uskon, että se mitä voimme tästä oppia on se, että yhteiset periaatteet olisivat tärkeät, yhteinen lähestymistapa, mutta meillä ei ole selkeää tulosta kuulemisen jälkeen siitä, mikä Euroopan unionin rooli voisi olla tämän askeleen jälkeen. Kiitoksia. Kiitoksia. Rouva Bubinska, olkaa hyvä. interest. Tässä on hyvin suuria eturistiriitoja kaikissa tapauksissa, sillä toisaalta meillä on kuluttajat, ja toisaalta liike-elämä, joka on hyvin peloissaan, pelkää koko ryhmäkannejärjestelmän väärinkäyttömahdollisuutta. Tämän vuoksi meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun annamme kantojamme tai kun teemme päätöksiä. Minä sanoisin, että aluksi halusin kiittää Fionaa. Hän mainitsi erityisen rahaston, jonka komissio voisi luoda, jotta voitaisiin auttaa PK-yrityksiä nostamaan kantaa muita yrityksiä vastaan. Minä olisin hyvin paljon tätä vastaan, sillä meillä on hyvin paljon ongelmia budjetissa. Ja se, että meillä olisi erityinen rahasto, joka tukisi niitä, jotka haluavat nostaa kanteita, tämä olisi todellakin vaikea asia toteuttaa, sillä tämä voisi aiheuttaa väärinkäytöksiä. Ymmärrän, että eräillä pk-yrityksillä ei ole omia varoja ja kanteiden nostaminen olisi heille vaikeaa, mutta se, että me varaisimme tarjoisimme heille varoja, jotta he voisivat aloittaa kanneprosessin. Uskon, että tämä olisi todellakin tapa aiheuttaa järjestelmän väärinkäyttöä. Ei aina ole tilanne siitä, sellainen, että pienet yritykset olisivat hyvin suuria yrityksiä vastaan. Usein pk-yritykset ovat toisia pk-yrityksiä vastaan näissä tapauksissa, eli meidän pitäisi todellakin pohtia nyt näitä eri tilanteita. Meidän täytyy löytää jonkinlainen sopimus ja ehkäpä meidän pitäisi tukea vahvemmin vaihtoehtoisia ristiriitojen ratkaisumenetelmiä. Tämä on aina parempi tapa toimia kuin oikeudellinen tapa. Ehkä meidän pitäisi työtyä siihen, että tässä minun mietinnössäni ei ole vielä mainittu asiaa tarpeeksi selkeästi, mutta tällaiset vaihtoehtoiset riitojen ratkaisusovittelumenetelmät olisivat aina hyvin suotavia. Ja sitten Claude, meillä tällainen tällainen kaksitasoinen järjestelmä – sen sijaan, että meillä olisi kansallisen tason yläpuolella oleva järjestelmä, ehkäpä meidän pitäisi tukea tällaista kansallista ja sitten riitojen ratkaisujärjestelmää toisaalta. Meillä on vielä varmastikin asioita, joista täytyy keskustella, ja olisin hyvin tyytyväinen, jos komissio voisi lähettää meille tulokset tästä kesän keskustelusta, joka juuri mainitsitte. Se auttaisi meitä tekemään päätöksiä. Tiedän, että näissä kuulemisen tuloksissa ei ole mitään kovinkaan ratkaisevia asioita, mutta ehkäpä niissä olisi meille hyödyllisiä ja mielenkiintoisia asioita. Kiitoksia. Okei.